Uh, good morning. Um, Hyvää huomenta. Me 10.30 äänestyksiä. Mun ensimmäinen asia on naisten tasa-arvo ja Nadja Hirsha tästä alustaa välittömästi. Um, uh, no, no toimivaltainen valikuntahan on naisvaliokunta, ja meillä on tähän lausunto esitettävänä ja olen yrittänyt tietenkin vähäisen ajan puitteissa saada ainakin oleelliset kohdat omaan lausuntooni. Ensimmäinen on tietenkin todeta, että, että on myös myönteistä kehitystä. Nyt kun ajatellaan kriisin, kriisiaikoja, talouskriisiä, finanssikriisiä, ja tätä argumenttia on usein käytetty, jotta tasa-arvopolitiikka saataisiin taka-alalle, mutta tämä on sellainen asia, jossa, johon meidän täytyy panostaa, että huolimatta näistä kriisiajoista, tätä panostusta jatketaan, että eihän se mitään luksusta ole ajaa tasa-arvopolitiikkaa, vaan se on välttämättömyys, siis oikeastaan itsestäänselvyys. Ja tämä on kuitenkin hyvin vaikea asia monille naisille. Yksi näkökohta on tässä tietenkin lastenhoito. Ja tähän tässä jäsenvaltioita pitäisi kehottaa panostaa enemmän, panostamaan enemmän lastenhoidon kapasiteettiin ja toinen sektori on ollut myös, joka on ollut vuositolkulla esille, on kotihoito, joka on usein naisten tehtävänä myös vapaaehtoista toimintaa, ja tässäkin täytyy nähdä, että yhtäältä täytyisi kotihoitoa ammattimaistaa, tai sitten jopa niin, että, että silloin kun puhutaan äh, verheenjäsenistä, niin usein tyttärit ovat niihin valmiita. Tässä pitäisi kehittää malleja esimerkiksi korvauksista ja eläkeetuksien kertymisestä. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka lastenhoidon lisäksi ovat oleellisia esimerkiksi omien vanhempien hoidon kohdalla. Toinen kohta on keskustelu äh, sitten näistä alan työntekijöistä. Me usein keskustelemme siitä, että saadaan väkeä kolmansista maista. Potentiaalia on kyllä paljon, erityisesti naisten kohdalla, jotka ovat päteviä ja hyviä. Tässä kun puhutaan naisten potentiaalista, niin sitä pitäisi äh, aktivoida, jotta saataisiin lisää henkilöresursseja käyttöön. Tämä on varmastikin tärkeä haaste. Siitä huolimatta voidaan todeta, että naiset ovat hyvin päteviä, mutta valitettavasti vuodesta toiseen joudutaan toteamaan, että on selviä eroja eh, palkkauksessa. Tämäkin on edelleen sellainen asia, joka täytyy täytyy, sitä täytyy pitää edelle, esillä. Sama koskee köyhyysriskiä, erityisesti ikääntyvien naisten kohdalla. Toinen kohta, <clears throat> joka on ollut hyvin vahvasti esillä jäsenvaltioissa on, että erityisesti nuoret tytöt, varsinkin tässä äh, iässä heidän täytyy äh, motivoida mm, muihinkin äh, tehtäviin kuin tyypillisten naisten työtehtäviin. Täytyy innostaa tyttöjä myös rakennuksia ja niin poispäin tällaisiin tyypillisiin miesten töihin eihän se ole mikään geneettinen juttu, että, että naiset eivät sitä osaisi, vaan se on pikemminkin usein kiinni mahdollisuuksista, että, että laps, naisille tai tytöille ei tarjota tai heitä ei rohkaista lähtemään tällaisiin tyypillisiin miesten työte, työtehtäviin. Tärkeä <clears throat> kohta oli minusta myös äh, naispuoliset maahanmuuttajat. Tästä puhutaan paljon, millä tavalla naispuolisia maahanmuuttajia voitaisiin kannustaa erilaisiin työtehtäviin – tässä oleellinen asia on se, että maahanmuuttajataustaiset naiset, että heidän täytyy voida ajaa tai elää itsenäisesti, että heillä on omat tulonsa. Silloin tietenkin myös itsenäisyys kasvaa ja omaehtoinen elämänmahdollisuus on tavallaan taattu. Sitten tässä lausunnossa haluaisin ottaa esille myös sukupuolibudjetoinnin. No tässähän me olemme usein, mehän teemme vuosittain budjetin. Tärkeää olisi nähdä et, ja lisätä tietoisuutta siitä, mihin rahat oikeastaan todellakin ovat menossa. Klassinen esimerkki on esimerkiksi kunnallisella tasolla urheilun ja liikunnan edistäminen. Suuri osa urheilun ja liikunnan edistämistä kohdentuu jalkapalloihin. Ne on kuitenkin miesten heiniä. Ja kun taas muu, muut ö, urheilulajien tarjonnat ovat jääneet vähälle huomiolle, varsinkin sellaiset, jotka, joita naiset harrastavat. Tähän liittyvä liittyy infrastruktuuriin ja liikkuvuuteen. Tässä pitäisi katsoa, mihin rahat oikeastaan menevät, joita miehet ja naiset voisivat käyttää. Meidän täytyy tässä kehittää tietoisuutta siitä, mihin rahat oikein ajautuvat yksi asia, joka on valitettavasti jäänyt pois tästä tilanpuutteesta johtuen, joskin olen itsekin esittämässä siihen tarkistuksia, on tämä naisten asema johtotehtävissä, hallintoneuvostoissa ja niin poispäin. Tässä on joka tapauksessa mielekästä saada ainakin vapaaehtoinen kiintiöinti yritystasolla niin, että voitaisiin selvästi nähdä, että missä yrityksillä on kiintiä kiinnostusta edistää naisia johtojen tehtäviin silloin voitaisiin ottaa kiintiökäyttöön, joka tietenkin, joka tietenkin täytyy heijastella myös sitä sukupuolten voimasuhteita työpaikalla. Onhan selvää, että jos on hyvin miesvaltainen työpaikka, niin eihän silloin naisia voi olla 50 prosenttia johtotehtävissä, mutta taas toisaalta täytyy nähdä, että esimerkiksi yliopistoissa meillä on oppituoli, jossa 8 prosenttia on naisista, opiskelijoista naisia, mutta taas professoreista 8 prosenttia on miehiä. Tähänkin voitaisiin puuttua, että ok, että kyllä tähän pitäisi panostaa omaan sitoutumisiin. Siinä mielessä tässä on ehdotuksia. Olen iloinen jo, että keskustelu olisi vilkasta ja odotan teiltä myös tarkistuksia. Paljon kiitoksia. Kiitos, Ruva Steiner. Sitten ensin Ruva Steiner. Steiner. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtajaa. Kiitän tästä mietinnöstä ja minusta täytyy toistaa monia asioita, jotka ovat tietenkin olleet esille. Varmasti monissa asioissa voidaan päästä sopuun. Erityisesti naisten tasa työpaikoilla on ollut jo monta vuotta esillä keskusteluissa. Ja osittain tämä, tässä on kuitenkin edetty etanan vauhtia. Eli tärkeintä tässä on kuitenkin se, että muutettaisiin ajattelua niin, että saataisiin aloitteita. Esimerkiksi Saksassa on tapahtunut paljon erityisesti Euroopan tason aloitteiden avuilla. Tätä täytyy jatkaa. Ajattelun muuttaminen on yhtäältä tarpeen yritysten sisällä, joka vaikuttaisi palkkaukseen, mutta myös naisten yleisiin ehtoihin. Tämä on kuitenkin myös yhteiskunnallinen asia, kun ajattelee esimerkiksi perheen ja työelämän yhteensovittamiseen ja naiset kuitenkin saavat lapsia ja kasvattavat lapsia ja menevät työhön. Lapsi, Saksassa on tämä kuuluisa ilmaisa eh, tämmöinen kehysäiti, joka monet, joka pidättää monia naisia poissa työelämästä. tämä tietenkin vaikuttaa kielteisesti esimerkiksi tapauksessa tämä, tätä, tämä koskee. Tässä on tarv- edellytetään ajattelun muuttamista ja muuttamista naisten ja miestenkin parissa silloin, kun miehet ottaisivat hoitovapaat yhtä lailla käyttöön kuin naiset, ja niin työnantajat eivät koskaan voisi olla varmoja siitä, että onko nyt se mies vai nainen, joka jää kotiin. Siinä on tietenkin, hait, hait, se vaikuttaa haitallisesti moniin naisiin työpaikoille. Tässä on hyviä konsepteja, tässä on joitakin puutteita meidän mielestämme yksi kon, konkreettiset toimenpiteet jäsenmaiden tasolla. Me olemme pitkään yrittäneet saada kiintiöitä yrityselämään ilman pakkoa. myös äh, hallintoneuvostoihin tämä vapaaehtoisuuden aika on kyllä äh, äh, vienyt meitä vähän eteenpäin. Siksi en ole samaa mieltä Rova Hirsin kanssa tästä näkemyksestä. Ja minusta meidän pitäisi ottaa myös työmarkkinaosapuolet mukaan siihenkin silloin, kun on kysymys tasa-arvosuunnitelmista. Espanjassahan on tällainen äh, sitova tasa-arvosuunnitelma, jossa työmarkkinaosapuolet ovat mukana. Minusta meidän pitäisi äh, panostaa tämän tyyppiseen linjaukseen myös Euroopan tasolla. Sitten sukupuolibudjetointi on sellainen asia, joka on Euroopan tasolla ollut jäsenvaltioissa yksittäisellä sektorilla käytössä. Ja Tämä on ollut onnistuneesti käytössä. Tässä on Tätä voitaisiin käyttää myös meillä poliittisella tasolla, että meidän täytyy saada enemmän tällaisia toimia jäsenvaltioille. jäsenvaltioille. Tämä on ensimmäinen yhteenvetoni tästä ja uskoisin, että, että me pääsemme kyllä tässä siis hyvään yhteistyöhön. Äh, Kiitos. Rouva López. señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin halusin sanoa, että sekä tämä varsinainen mietintö kuin myöskin lausunto ovat molemmat hyvin asianmukaisia. Siellä on monta hyvää kohtaa. Työllisyysasioiden esittelemään täällä ottanut monta hyvää kohtaa mukaan. Olen aivan vakuuttunut siitä, että voimme päästä sopimukseen ja laatia tästä tekstin, josta voimme olla yhtä mieltä. Halusin vain sanoa, että on harmi, että puhumme edelleen miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, koska normaalitilanteessa sellaisesta asiasta ei enää tarvitsisi puhua. Minun äitinikin puhui jo palkkaeroista miesten ja naisten välillä on aika sääli, että siitä pitää vieläkin puhua. Mutta tässä kohdassa yksi todetaan, että ei ole edistytty ollenkaan. Minusta tämä on kuitenkin hieman liioiteltua. Kyllä tähän pitäisi hakea vähän toisen tyyppinen muoto. Ainakin Espanjassa, niin kuin Demare-toveri tuolla sanoi, meillä on kyllä tasa-arvosuunnitelma olemassa ja vuosien ajan on naisten tilannetta merkittävästi parannettu. Olen varma siitä, että monissa maissa tilanne on parantunut, jos katsotaan tilannetta aikaisemmin. Ja tänä päivänä niin kyllä tilanne on parantunut. Tietenkin on harmi, että meidän on vielä kuitenkin puhuttava epätasa-arvosta monissa näkökohdissa miesten ja naisten välillä. En halua puhua nyt tässä pitkään, kyllä meille tulee vielä tilaisuuksia puhua lisää, mutta lopuksi haluaisin vielä sanoa, että haluaisin laajentaa tätä kohtaa kuusi. Tässä puhutaan maahanmuuttajanaisesta, mutta ei pidä unohtaa myöskään etnisistä vähemmistöistä tulevia naisia, erityisesti romaninaisia. Heillä on suuria ongelmia taustansa takia päästä työelämään. Heillä on vaikeuksia saada lisää koulutusta ja käytännössä heillä ei ole mahdollisuutta saada ammatillista koulutusta, joten on todella tärkeää mainita myös heidät tässä kohdassa. Olen yhtä mieltä esittelijän tai valmistelijan kanssa, kun hän puhuu naisista ja johtajuudesta. Olisi myös edistettävä naisten mahdollisuuksia olla johtoasemissa ja edistää yliopistossa henkilökohtaisesti en kannata kiintiöitä. Minun mielestäni se ei ole asianmukainen tapa päästä siihen, että naisilla olisi vastuutehtäviä, mutta muilta osin mielestäni tämä on kyllä erittäin hyvä lausunto. Kiitoksia. Kiitoksia. Lisbeth Moran. Kiitos puheenjohtaja ensinnäkin. Olen samaa mieltä Veronika Lopez Fontanien kanssa – Kiitokset Hirsille ja Jersevalle tästä mietinnöstä. Tärkeä mietintö. Se käsitteli jo paljon arsioita. Mutta haluaisin kuitenkin ottaa esille muutaman seikan, joita ei ole riittävästi tähdennetty, ja niitä olisi hyvä paremmin korostaa. Ensinnäkin palkkaongelma. Kyllä nyt siis kerta kaikkiaan Euroopan täytyy olla sitova toimissaan. Toimijakseen niin, ettei ero mene umpeneen, mutta ainakin syntyisi todellinen tasa-arvo palkkauksessa. Sanotaan, no, palkkaus on ihan sama julkisessa hallinnossakin ei pidä paikkaansa, koska siellä on erilaisia palkkioita ja se vain syventää tätä palkkakuilua. Minä haluaisin, että puhutaan todellisesta palkkauksen yhdenvertaisuudesta naisten ja miesten kesken. Se on tärkeää. Ja tämä kohta sitten kiinnitetään ongelmaan, joka liittyy verotukseen, kotitalouksien verotukseen. Joissakin maissa valtion verot lasketaan yksilön palkkauksen pohjalta. Joissakin puolestaan verotetaan kotitaloutta, ja kun sitten kotitaloutta verotetaan, niin naisen palkkaa eniten verotetaan. Kun kerran se pannaan miehen palkan päälle, joka on se peruspalkka. Toisin sanoen, tässä ei ole hyvin tarkkaavainen. Naisen palkka on tässä verotusasteikon yläpäässä. Mielestäni jos halutaan rohkaista naisia tekemään työtä, niin ei tämä rohkaise naisia menemään töihin. Varsinkin kun he tekevät osa-aikatyötä. Nadja, pyydän, ota tämä huomioon. Tämä on todellakin se, että on ponannuslauta sille, että päästään eroon tästä palkauksen erosta. Toiseksi, mietinnössäkin se on sanottu, mutta hyvä sitäkin on korostaa, että me ei näin ruveta vastustamaan ajatusta naisten ja miesten töistä. Tiedämme, että joudumme tässä korjaamaan sukupolvien mittaisia mielen maisemia, ja se on vakavaa. Ja meidän tarvitaan toimintaa eli aloilla, joissa on on enemmänkin ehkä miehiä, ajatellaan rakennusalaa tai sen tyyppisiä ammatteja. Euroopan täytyy korostaa sitä, että meillä on ohjelmia ja politiikkaa, jotka torjuvat tällaista henkistä ajattelutapaa. Erasmus, Leonardo, Comenius, saadaan asioita ehkä liikkeelle ja täytyy käynnistää myös ohjelma, jotka muuttaisivat tätä ajattelutapaa. Tämä on tärkeä myös tytöille. Sitten kolmanneksi tutkinnot. No, kyllähän täällä sanotaan, että tyttöjen koulutus etenee ja pärjäävät hyvin tutkinnoissa, mutta todellinen ongelma tasa-arvossa on se, että tytöt, siis mitä he tekevät näillä tutkinnoilla, kun tulevat työelämään, monilla tytöillä on paljon tutkintoja, mutta eivät sitten enää jatkakaan alalla, joista tutkinnot ovat saaneet, tai joista useitakin tutkintoja ehkä. Se on vakava juttu. Koulutus, ammattikoulutus on sijoitus sekä valtion että perheen kannalta. Jos nuoret naiset pystyvät, eikä ole, ei nyt, siis jos mietitään tätä tilannetta, jossa naisilla on tutkintoja toki, mutta se ei kuitenkaan johda mihinkään ammattielämässä, koska heillä ei ole sitä mahdollisuutta tehdä työtä ja saattaa työ- ja perhe yhteen, niin siinäkin se kuilu vain syvenee naisten ja miesten välillä. Neljäs kohta. Nadja. Kyllä se täällä sanottu on tässä mietinnössä. Tämä on puheenjohtaja hyvin tärkeä aihe sentään. Totta kai yritysten hallintoneuvostoihin tarvitaan myös naisia yhdenvertaisesti, mutta on hyvin tärkeää, että myös julkishallinnossa valtiot osoittavat esimerkkiä. Jos ajatellaan työllisyyspyramidia eri aloilla, niin korkeimmat virat julkishallinnossa ovat pääosimiesten hallussa. Ja valtion täytyy olla tässä esimerkkinä. Mitä virka siinä, että pakotetaan yksityisiä yrityksiä yhdenvertaisuutta toteuttamaan hallitusneuvostoissa, hallintoneuvostoissa, jos eivät itsekään siihen pystyisi. Paljon uutenkin sanottavaa vielä, mutta minä lopetan nyt tähän. Thank you. We've got... Kiitoksia. Vielä neljä puhujaa. Ja täytyy muistaa, että äänestämme 9.30, jos voitte puhua mahdollisimman lyhykäisesti. Mann, Estrella ja Thomas Mann. Kiitoksia puheenjohtaja nyt jos nopeasti täytyy puhua, Saksassa on sellainen, kun, että tämä mennään eteenpäin etana tahtia, näinhän on. Olemme pit, meillä on pitkät jäljet, kadamme tämä vie oman aikansa. Olen puhunut aikana yhden naispuheenjohtajan kanssa, hän sanoi, että, että meidän tavoitteemme olisivat, olivat, ovat tarpeettomia että me saisimme tasa, arkipäivän tasa-arvoa aikaan. Monet nuoret voivat sanoa että tekniset ammatit ovat miehiä varten. Näin on aina kuultu. On paljon fysiikan opettajia ja kemian opettajia, jotka ovat pääasiassa miehiä. Tämä ollaan huomattu, mutta naiset tekevät kyllä, menevät kyllä valtavasti eteenpäin. Tämä tarkoittaa meidän täytyy huolehtia siitä, että nuoret tytöt äh, omaksuvat äh, miesten ammatteja. Se on vain symbolinen toimi. Eihän se muuta mitenkään yhteiskunta eikä taloutta, tiedän sen itsekin mutta se on kuitenkin oleellinen askel eteenpäin. Ja kun puhutaan naisista johtotehtävissä, siihen täytyy lisätä vielä se, meidän täytyy huolehtia siitä, että erityisesti eh, meillä on liian vähän naisjohtajia tänä päivänä. Tämä täytyy näkyä arkipäivässä. Ja sitten kun puhuttiin jalkapallosta, niin edes eteläsaksalainen sanomalehti jos sinäkin tulet. Siellä kirjoitit, että, että urheilu naisistuu. Olenpa jännittynyt, millä tavalla tämä näkyy äh, jalkapallon MM-kilpailuissa. E, e, e, kuitenkin yksi äh, Steffi Jones, joka on äh, vuoden naisjalkapalloilija, joka on todella tiukka täti ja hänelle kuitenkaan ole mahdollista esit, käyttää täysimittaisesti omaa charmiaan. Olen kyllä varmasti sitten huolehtimassa siitä, että minäkin olen katsomassa näitä naisten jalkapallon MM-kisoja. Minu, mikä on, entäpä sinun CSU-ystäväsi Bayerissa, he ovat esittäneet 40 prosenttia naiskiintiötä. Mitäs Nadia tähän sanot? Thank you. Uh, Mrs. Estrella, followed by Mrs. Estrella, sinne Figueiredo, Estrella. obrigada, senhora Presidente. Também eu queria felicitar... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani onnitella valmistelija. Minusta Rova Hirsin lausunnossa käsitellään juuri olennaisia asioita. Onhan täällä jotakin parantamisenkin varaa tietenkin. Naisten tilanne Euroopassa ei ole samanlainen kaikkialla, vaan se vaihtelee maasta riippuen. kun ajatellaan osallistumista työmarkkinoille, eroja löytyy samoin palkkaerojen kannalta on eroja. Tiedämme, että joissakin jäsenvaltioissa naisten ja miesten palkkaerot voivat olla jopa 30 prosenttia, vaikka keskimäärin Euroopassa puhutaan noin 18 prosentista. Tämä vaihtelee sen mukaan, mitä mahdollisuuksia naisilla on päästä näihin korkeisiin päättäjäpaikkoihin sekä poliittisessa että talouselämässä. Haluaisin korostaa tässä mielessä kiintiöiden merkitystä. On totta, että kyseessä on väline, jota olisi käytettävä vain väliaikaisesti jotkut naiset myöskin kieltäytyvät tällaisesta kiintiöstä, koska heistä järjestelmä ei ole ei anna heille arvoa, mutta olemme kuitenkin havainneet, että tällainen kiintiöjärjestelmä oli ainoa toimiva väline. Ne maat, joissa poliittisesti on sovellettu kiintiöitä on saavutettu naisten ja miesten tasa-arvoinen edustus sekä kansallisissa parlamenteissa että, että alueellisissa ja kunnanvaltuustoissa. Tässä mielessä minusta kiintiöjärjestelmän hyväksyminen olisi tärkeää esimerkiksi yritysten hallituksissa, julkisten yritysten hallituksissa tai pörssiyritysten hallituksissa. Esimerkiksi Norjassa konservatiivi hallitus otti käyttöön 40 prosentin kiintiöt julkisissa yrityksissä ja hallituksissa, jotka ovat, yrityksiä, jotka ovat pörssissä listautuneet. Tämä ei ollut mikään ideologinen, vaan täysin taloudellinen harjoitus. Tietyt tutkimukset ja Norjan kokemuskin osoittaa, että ne yritykset, joiden hallituksessa on ainakin kolme naista. Ne pääsevät parempiin tuloksiin ja niiden arvo pörssissä nousu, nousee merkittävästi jopa 72 prosentilla. En nyt halua tästä pidempään puhua, mutta haluaisin mainita toisen asian, joka liittyy naisten osallistumiseen. Kun kyseessä on äh, naiset, joilla on pieniä lapsia ja jotka osallistuvat työmarkkinoille alle 6-vuotiaiden lasten äidillä on paljon enemmän vaikeuksia edetä ammattiurallaan ja he osallistuvat vähemmän työmarkkinoille toisin kuin miehet, joilla on pieniä lapsia alle kuusi kuusi-vuotiaita. Nämä miehet etenevät paljon paremmin työurallaan. Ja ikään kuin ne, he voivat myös osallistua enemmän ja tehdä pidempiä työpäiviä. On paljon erittäin tärkeää, että Euroopan tasolla hyväksyttäisiin toimia, joilla edistettäisiin perhe- ja työelämän yhteensovittamista, jotta naiset ja miehet voisivat kantaa vastuuta sekä perheessä että työelämässä. Minä lopuksi haluaisin vain ilmaista, että olen pahoillani siitä, että komission toimintaohjelmassa vuodeksi 2011 nämä kohdat on jätetty syrjään. Tässä ei mainita ollenkaan tarvetta torjua palkkaeroa ja edistää perhe- ja työelämän yhteensovittamista. Mrs. Colliers. Guerreiro. Guerreiro. Obrigada, signora president. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. ei tietenkään voi loputtomiin tätä käsitellä myöskään. Jonkinlainen raja tässäkin on mielestäni. On hyvä, että kuitenkin jotenkin nyt sitä mietintöä joltakin osin. Minäkin haluan kantaa korteni kekoon. Täytyy miettiä kaikkea sitä politiikkaa, joka vielä syventää syrjintää se, jos varsinkin politiikka syventää työttömyyttä, silloin se tekee varsinkin epäsäännöllisen työn, huonosti palkatun työn aseman heikommaksi. Köyhyys vain pahenee ja sosiaalipalvelut vähenevät. Tällä on kielteisiä vaikutuksia merkittävässä määrin myös naisten elämään. Tämä on selvä askel taaksepäin oikeuksien toteutumisessa. Palkka syrjintä merkitsee siis yhtä lailla myös syrjintää eläkkeissä. Se johtaa vielä suurempaan eriarvoisuuteen vanhuuden päivinä huonompiin elinolosuhteisiin naisten kohdalla, kun he eivät ole työssä olleet. Ja mielestäni se edellyttää kyllä meidän huomiotamme, varsinkin näinä päivinä, kun naisten köyhyys on kasvanut. Sillä on vaikutuksia myös lapsiin Euroopassa. Thank you. Uh, Ms. Kiitos. Canero. Yeah, I like to come at it from a, um, a bit of a positive... Niin palaisin tähän myönteiseen, myönteiseen puoleen. Monet, on, mu, paljon muutoksia on tapahtunut kriisin myöntä ja ikääntyvän yhteiskunnan tilanteessa me voimme käyttää meidän täytyy joka tapauksessa uudistaa politiikkaamme muuttaaksemme tilannetta paremmin naisten kannalta. Esimerkiksi, esimerkiksi eläkeetuudet antavat mahdollisuuden päästä pois näistä syrjintäsäädöksistä tällä sektorilla. Ja muutos vihreään talouteen, se on mahdollisuus varmistaa, että naiset eivät jää jälkeen tässä muutoksvaiheessa. EU 2020 tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme paljon enemmän väkeä työmarkkinoille. Me, meillä on kuitenkin käyttämätöntä äh, äh, työvoimaa ja erityisesti naisten keskuudessa. Se on suurin käyttämätön henkilöstöresurssi. Meidän täytyy mahdollistaa myös osa-aikatyötä. Meidän täytyy saada enemmän säädöksiä, jotka voivat yhdistää työn ja hoivan. Tämä on Euroopan komission ohjelma, mutta tässä työmarkkinaosapuolia täytyy, konsulto- täytyy voida konsultoida. Tämä on kuitenkin sellainen asia, joka huolestuttaa minua, että parlamentti on tästä kuviosta ulkona. Minusta meidän täytyy olla siinä tarkkana sitten rakennemuutokset yrityksissä, joita on tapahtunut laajassakin mitassa tämän kriisin myötä tästä, tämä, tästä tilaisuudesta pitäisi ottaa enemmänkin vaarin. Ja olen kyllä samaa mieltä Orvo Estrelan kanssa, että kiintiöinti on tarpeen, vaikkakin, vaikkakin nimenomaan väliaikaistoimena. Kiintiöthän ovat, eivät ole kuitenkaan monen mielestä hyviä naisille, koska pitäisi, palkkaus pitäisi tapahtua laadun perusteella. Mitään muu, mikään muu ei ole toiminut tähän mennessä. Ei ole mitään syytä sillä, että, että viimeisen 30 vuoden aikana naisten osuus johtotehtävissä ei ole kasvanut, kasvanut vaikka niin olisi pitänyt <clears throat> ryhtymättä tiukkojen toimiin, kuten kiintiöihin. minulla ei ole, en ole koskaan kuullut miehen valittavan siitä, että hänet on valittu tehtävään sen takia, että hän on mies toivon, että voisimme löytää enemmistön näiden ajatusten taakse. Kiitos. Kiitos. Sitten Nadja Hirs aivan lyhyesti vastatakseni joihinkin kysymyksiin, jos voisit. Jatkamme keskustelua sitten siitä. Kiitos puheenjohtaja. Puhunpa tässä lyhyesti. Vielä suuret kiitokset tästä puheenvuorosta ja hyvistä ehdotuksista täytyy sanoa, että eräitä tarkistuksia minäkin tulen esittämään ja odotan kyllä ilolla jo tarkistuksia varjoesittelijöiltä tai valiokunnan jäseniltäkin. Ja varmastikin voimme näitä asioita, jotka minä, joita minä olen tässä mainittu, ehkä niitä voitaisiin sitten vähän seikkaperäisemmin ja saada vähän lisää sisältöä. Ja CSUn kollegat, no täytyy puhua tästä sitten joskus kahvin ääressä, että millä tavalla he jatkavat tätä puuhaa ja miten me voimme tehdä sen eteen, mitä Bayerissa tapahtuu. Kiitos myös lyhytsanaisuudesta. Määräkä tarkoituksen jättämisellä on 9. joulukuuta, keskustelu 24. tammikuuta, täällä hyväksymme sen 25. tammikuuta. Sitten suoraan toimittamaan äänestyksiä. Ensimmäinen liittyy kirjeeseen globaalisaation rahaston kohdalla siellä on seitsemän kirjettä kaiken kaikkiaan ja meidän näkemyksen tarvitaan ennen kuin siitä keskustellaan. Siis kaikki ryhmät ovat sopineet, että me otamme yhdessä, äänet, yhdessä tämä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten seuraavaksi Kari Mahdelin lausunto kulttuuriteollisuuden luvanalan teollisuuden mahdollisuudet käyttöön. Kompromissi A. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tässä on yksi peruttu kompromissi B puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kaksi toista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 raukeaa, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, no niin, koneellisesti tarkistamme, tämä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. puolesta, yksi, yksi on ilman korttia, 18 vastaan hyväksytty. 22 raukia, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan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 hyväksytty 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 44 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi E puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 50 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 51 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa 52. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 15 vastaan hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusikymmentäkaksi 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 769 puolesta. Se raukia puheenjohtaja korjaa. Eli 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 peruttu. 78 anteeksi. Haluatte puhua työjärjestyspuheenvuoroko? tarkistus 78 me kannattaisimme. Halusimme selvennystä, koska siinä eh, saksankielinen ja englanninkielinen versio ovat erilaisia, ja selvennykseksi haluaisimme tämä oma, oma sana piracy sen tilalle counterfeiting englanninkielisessä versiossa. Happy with that. Any, any objections to that? Vastustaako joku tätä? Ei. Me äänestämme näin, että muutos on myös huomioitu 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Me tarkistamme koneellisesti tämän. 81 äänestys alkaa. We hope the vote is open. Toivottavasti äänestys nyt on alkanut. Ja nyt äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkaksi puolesta 19 vastaan hyväksytty. 79 raukeaa 80 puolesta vastaan. Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Siis 80. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Oletan, että niin kyllä 22, 19 hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten lausuntoluonnos näin tarkistettuna koneellisesti. Nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Everyone voted. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta, 5 vastaan hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. The next vote we go to. Sitten seuraava äänestys, lausunto luonnos. Papadopoulokselta. Um, Mr. Figueredo. Figueredo otatteko sen esille, kun päästään kompromissiin D, niin sitten katsotaan sitä siinä kohdin. Äänestämme Papadopuloksen lausunnosta 2007-2013 kohesio-ohjelmien toteuttaminen 2010 kertomus. Tarkistus yksi puolesta. Täällä on pyydetty yhtenä ryhmänä äänestämistä yhdestä yhdeksään Onko ongelmia siinä kenellekään? Yhdestä kahdeksaan, selvä. Sopiiko se kaikille? Yhdestä kahdeksan äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää kai raukeaa. 20 puolesta vastaan äänestämme koneellisesti 20 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24, 19 hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistuttaa koneellisesti. Tarkistus 29 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25, 17 hyväksytty. 30 puolesta vastaan sai maaenemmistö hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää täytyy tarkistuttaa. 31 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24, 16, kaksi tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyvä. kaikki täytyy tarkistuttaa, se on niin tiukka tulos, 32 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24, 16, 2 hyväksytty. Kompromissi D. Rouva Fikei Redo, työllisyyspuheenvuoro. Eh, neste kompromissu eh, estava Kiitoksia. Tässä kompromississa oli mukana tarkistukseni 37. Minulle sopii, että tähän otetaan mukaan aikaisempi versio siitä olisi nyt äänestettävä. Mutta mitä tulee tähän kompromissin ensimmäiseen osaan, niin sitä en voi hyväksyä, mutta se liittyy tähän äänestykseen. Jos näin on, niin meidän pitäisi äänestää kompromissin ensimmäisestä versiosta, eikä siitä, mikä meille on tänään lähetetty. Siinä vedetään pois minun tarkistukseni. Mutta sitä ei kuitenkaan oteta mukaan erillisenä äänestyksenä. Joten halusin ehdottaa valmistelijalle, että äänestäisimme kompromissiehdotuksesta, joka annettiin eilen, eilisestä ehdotuksesta, siis ei tämänpäiväisestä. Mä valitettavasti niin ei voida tehdä ensin kompromissi äänestetään. Jos sanot, että se ei ole ollenkaan huomioitu kompromississa, niin sitten voidaan ottaa tarkistuksen 37 lisäyksenä kompromissiin mutta kun, jos se sopii kaikille näin. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 37 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se on lisäys siis. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi E puolesta vastaan. Ty, me tarkistamme tämän koneellisesti. Kompromissi E-äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26.17 hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 48 puolesta vastaan hankalaa. Avaan äänestyksen 48. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24, 18 hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistuttaa koneellisesti. Äänestys alkaa 56. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 24, 19 hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Mm, tarkistamme tämän koneellisesti. Kiitos. Äänestys alkaa. 57. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 21. Puhui, puheenjohtaja korjaa siis 21, 22 raukeaa. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Aloitan äänestyksen lausuntoluonnoksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Neljäkymmentä kaksi. Hyväksyt onnittelut valmistelijalle. Ja loppu, viimeinen äänestys. Eikö tämä ole viimeinen äänestys? Jo toivottavasti hieno juttu. Ulle Ludvigssonin valmistelma lausunto teollisuuspolitiikka tarkistus yksi puolesta vastaan nurin kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolmonen peruttu, nelonen puolesta vastaan. E, ihmiset eivät oikein äänestä kunnolla. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan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 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28.15 hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kohdalta 18. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Tämä ensimmäinen osa tarkistuksessa 18 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25, 18, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, sama enemmistö hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 20 puolesta vastaan. Tyh, niin, aika tiukka selvi, äänestys alkaa 20. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18.25 hylätty. 21 puolesta vastaan samaa hylätty. 22 edellisen kanssa yhteensovitettavissa. 22 puolesta vastaan Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa tarkistuksesta 22. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 20, 20 puolesta 22 vastaan hylätty. 23 puolesta ja 24 myös yhdessään. Poistoesitys äänet puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa, että ollaan ihan varmoja. Äänestys alkaa 23 ja 24. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 11.30. Ei se niin tiukka ollutkaan. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 peruttu, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten loppuäänestys, lausuntoluonnoksesta äänestys alkaa. Ään... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39, 1. Onnittelut valmistelijalle. Näin toimitimme äänestykset Right, we move, uh, to the... No niin, sitten keskustelemme nykytilanteesta ja tulevista synergiavaikutuksista tehokkuuden lisäämiseksi EAKR ja muiden rakennerahastojen välillä. Puheenvuoron saa nyt välittömästi lausuntoluonnoksen valmistelija herra Kofferati. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kuten kollegat tiedettävät sosiaalinen ja alueellinen kohesio eivät ole vain eh, Euroopan unionin politiikkojen mm, perusperiaatteita, vaan ne ovat myös eh, kaikkein tärkeimpiä tekijöitä. Niin... Pyytäisin, että ne, jotka lähtevät, lähtekööt mahdollisimman hiljaa. Herra Kofferaatio on aloittanut jo alustuksensa. Niin sain vain, että alueellinen ja kohe, sosiaalinen kohesio ovat keskeisiä unionin politiikkoja, mutta ne merkitsevät myös kilpailukykyä ja sen parantumista, kuten viimeiset vuosikymmenet ovat osoittaneet. Alueella pystytään houkuttelemaan investointeja, kun sosiaalinen kohesio on vahvaa ja siihen liittyy innovointi innovointia ja tutkimusta, jotka ovat välttämättömiä, jotta saataisiin aikaan laadukkaita tuotteita, joilla on kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Kohesion on siis päästävää ja se tuo tullessaan asiallista kasvua, joka jaetaan tasaisesti alueille ja voidaan näin varmistaa hyvinvointia ihmisille luomalla uusia työpaikkoja. Viimeiset talouskriisin vuodet ovat tuoneet selväksi sen, että rakennerahastot ovat valtavan tärkeitä, mutta toisaalta niitä ei aina käytetä aivan oikein eikä niihin kiinnitetä riittävästi huomiota. Käytettävissä olevia varoja on hukattu ja muita varoja ei ole käytetty riittävän tehokkaasti. Minä uskon niin kuin varmasti muut, monet muutkin, että jotta voitaisiin toteuttaa asiakirjassa mainitut tavoitteet, joilla määritellään Euroopan pyrkimyksiä vuodeksi 2020, niin sosiaalisen ja alueellisen kohesion politiikka olisi koordinoitava ja yhdistettävä tehokkaasti toisiinsa – kun katsotaan, mitä menneisyydessä on tapahtunut, on helppo huomata, että koordinointia ei aina ole ollut ja sen puuttuminen yhdellä ja samalla alueella on aiheuttanut tehottomuutta. toiminnassa, jolle on annettu EU-varoja. Joten ei ole mitään epäilystä siinä, että olisi tärkeää liittää kiinteästi toisiinsa sosiaalinen koheisio laajassa mielessä ja toimet, jotka liittyvät eh, tiukemmin alueelliseen koheesioon, Olisi kuitenkin eh, käytettävä varovasti Euroopan sosiaalirahastoa. Sen eh, varat olisi keskitettävä toimintoihin, jotka tuo, tuottavat laadukasta tuo, työtä. Tähän liittyvät koulutus, työ, tutkimus ja innovointihankkeet. Sosiaalirahasto toisin kuin kannat, jotka ovat aika laajalle levinneitä myös tässä parlamentissa, olisi säilytettävä erillisenä välineenä. Yksi asia on määritellä kuinka koordinoidaan rahastoja toisensa ja toinen asia on sitten kokonaan tehdä tyhjäksi sosiaalirahasta, niin kuin jotkut haluaisivat. Senhän tehtävänä on edistää työpaikkojen määrän ja laadun kasvua, ja sellaisena se on säilytettävä ja sellaisena sitä on käytettävä. Olisi luotava yhteiset puitteet ja asetukset, mutta samaan aikaan olisi pidettävä erillään sosiaalirahasto muista kannustimista. Kun ajatellaan kriisin vaikutuksia pitkälläkin aikavälillä niin työn kasvuun, eh, edellyttää tämän eron tekemistä. Minä uskon, että olisi peräti tärkeää ottaa käyttöön sääntöjä, joiden kautta alueet voivat harjoittaa parempaa, laajempaa valvontaa ja niin, että parlamentti ja komissio voivat ottaa ennaltaehkäisevän valvontaan mukaan kaikki nämä alueet ja sidosryhmät, joita suoraan sosiaalirahaston hyödyntäminen kiinnostaa. Tässä mielessä Aivan kuten lausunnossa ehdotetaan, on tärkeää pyytää komissiota esittelemään nopeasti rakennerahastojen uudistamiseksi ohjelma, jossa kiinnitettäisiin huomiota erityisesti työllisyyteen ja niihin välineisiin, joiden kautta voitaisiin edistää laadukasta laadukkaita työpaikkojen luomista strategia 2020 mukaisesti. Tämä on minun lausuntoni ajatus. Olisi pantava merkille vaikeudet, joita on tullut eteen rahastojen hyödyntämisessä. Olisi annettava arvoa näiden rahastojen toiminnalle strategian 2020 toteuttamisessa ja sitten pyydetään rakennerahastojen uudistamista, mutta olisi säilytettävä sosiaalirahasto erillisenä ja pyrittävä siihen, että annettaisiin alueille ja sidosryhmille enemmän vastuuta. Minä tietenkin mielelläni kuulisin kollegoiden kannan Ja näin ja tarkistusten kautta varmasti vielä saadaan selvitystä tähän ja tulen tutkimaan ne ja palaan sitten tänne keskustelemaan asiasta kanssani. Kiitos, Thomas Mann. Dank. Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijää, joka totesi, että Euroopan sosiaalirahasto täytyy säilyttää sen täytyy vaalia sen, sen täytyy pysyä itsenäisenä. Tämä sosiaalirahasto on kuitenkin eurooppalainen menestyksen malli toisin kuin monissa muissa rahastoissa on. Kuitenkin näistä rahoja käytetään selvityksiin ja siinä rahoja ei kuitenkaan saada toisin Toisi, muissa rahastoissa rahat eivät pääse sinne, mihin, missä, mihin niitä tarvitaan, mutta sosiaalirahasto käyttää rahoja oikein. Tämä on keskeinen asia, millä tavalla voidaan kivisetkaista, millä tavalla meidän täytyy tukea työlliste, työllistettävyyttä ja meidän täytyy ö, tukea myös kuntatasoa silloin, kun kuntataso ei omilla rahoillaan pärjää, silloin Euroopan taso on auttanut. Tämä on todellakin laadullista, ollut laadullista toimintaa. Ja me puhumme todellakin laadusta ja samalla myös puhumme määrästä. Tässä työasiakirjassa, Statakakisin työasiakirjassa todettiin, että hän haluaisi yhtenäisen säännöstön. Voidaankin kysyä, että miten yhtenäinen se pitää olla. Yhteinen hallintako? Ei. No, jos sanotaan koordinointi, kyllä se on ihan ok, minä kannatan sitä, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä rahastot ovat niin spesifiä, ne ovat, että ne on kohdennettu tiettyihin kohderyhmiin. Silloin meillä on hyvä perusta, jolta voidaan lähteä liikkeelle, mutta jos kaikki laitetaan samaan koriin, niin se ei ole hyvä. Meidän täytyy tar- meillä täytyy olla tarkat erottavat elementit, ja silloin voidaan todeta, että näin voidaan toimia. Ja meidän täytyy kohdentaa nämä tiettyihin kohderyhmiin minä olen samaa mieltä tästä perusajatuksesta ja minäkin olen kuullut siitä, että äh, eräät ovat olleet sitä mieltä, että pitäisi yhtenäistää, että kaikki olisi sitten siellä aluekehitysvaliokunnassa. Meidän täytyy estää se. Tämä on meidän lapsemme, tämän työllisyysvaliokunnan lapsi. Totta kai meidän täytyy uudistaa sosiaalirahastoa, mutta perussisältö ja perusajatus, sitä täytyy vaalia, sitä täytyy pitää kiinni siinä mielessä voin ol, kannattaa kaik, lähes kaikkia ehdotuksiasi. Ehkäpä pari kolme pientä asiaa tulen esittämään tarkistuksena, mutta ne on ehkä luonteeltaan vahvistavia siinä suhteessa, mitä itse olet paperille saattanut. Kiitoksia. Thank you, uh, Mrs. Kiitos, rouva Schröter. Sitten Moran. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle tästä paperista ratkaiseva kohta on numero seitsemän. Ja minusta tässä hän on, tämä lähtee siitä liikkeelle, mitä me olemme päättäneet. Mehän olemme päättäneet tässä parlamentissa, että rahasto halutaan yhden katon alle, että olisi yksi, yksi yleisasetus, mutta omat säännöt. Tämä on se tilan, josta lähdemme liikkeelle, että siitä pitää, pidetään kiinni. Valitettavasti nyt äsken äänestyksessä ei hyväksytty minun tarkistustani, ja se oli minun tarkistukseni, joka tähtää siihen, että, että minkälainen kehitys on ollut viime aikoina. Tämä tietenkin, tätä, niin siinä oli tarkoitus mennä myös tähän suuntaan, niin kuin tässä mietinnössä on todettu. Minulla on sellainen vaikutelma, että, että se ei mennyt läpi sen takia, koska ei ollut oikeastaan selvää, mistä oli kysymys. Mutta tässä tarkistuksessa osoitettiin, että jos mä annamme tämän vain jatkua näin, niin sosiaalirahasto saa yhä vähemmän rahaa. Ja silloin tietenkin täytyy, ja tämä oli myös tausta tälle tarkistukselle, niin, mutta valitettavasti se ei me saanut enemmistön takseen. Taustalla on tietenkin se keskustelu, että, että määrittelemmekö Euroopan tasolla, miten paljon rakennerahastosta menee sosiaalirahastoon, operatiivisiin ohjelmiin, vai strategisiin puitteisiin, vai jätämmekö se sen jäsenvaltioiden päätettäväksi. Tämä on aika kuuma peruna, koska on selvää, että neuvosto tietenkin huolehtii siitä, että, että päätös pysyy siellä, ja se, silloin parlamentti ei ole kovinkaan vahvoilla, että tästä täytyy kuitenkin vielä täälläkin keskustella. Muuta osin olen sitä mieltä, että, että meidän täytyy pitää kiinni tästä meidän päätöksestä, minkä olemme parlamentissa tehneet. Seuraava kysymys onkin se, että kun suurevaliokunta, katsotaan suurevaliokuntaa ja katsomaan aluekehitysvaliokuntaa. Ne ovat keskeisiä kysymyksiä keskustelussa. Sure-valiokunnassa puhutaan tällä hetkellä, eh, puhutaan kohesiapolitiikasta niin, että, että puhutaan budjetissa lippulaivoista ja tavallaan kohesiapolitiikka jätetään neljään osaan. Ja sehän merkitsee sitä politiikan lopettamista. Siksi onkin kiitollinen, että esittelijä sanoo alussa, että me haluamme säilyttää kohesiopolitiikan, niin sitä pitäisi vahvistaakin. Me tarvitsemme yhteistä asetusta myös sosiaalirahastoa varten, kaikkia rahastoja varten. Taustalla on tietenkin myös yhteinen budjettikohta ja siihen sosiaalirahasto ei ole riittävästi tässä mukana. Ja tuolloissa päätöslausumassa katsoimme, meidän täytyy löytää sellainen muotoilu, että saadaan yhteinen katto, mutta ei täydellistä erottamista, koska silloin se merkitsisi rahahanajan sulkeutumista. Seuraava juttu on sitten se, että sosiaalirahastosta puhuttaessa ja kohesiopolitiikasta puhuttaessa, että siinä pitäisi olla omat säännönsä, äh, sääntönsä myös valvonnan osalta. Meidän pitäisi selvittää, että se ei tapahdu pienten projektien kustannuksilla, koska niin kuin maataloussektorilla on tällainen suuri valvontatoimi, tämä liittyy arvonlisäveroon ja niin poispäin, meidän pitäisi tarkkaan katsoa, että miten tämä toteutuu. Minulla on paljon muitakin asioita, mutta tulen esittämään ne tarkistusten muodossa. Ja tätä keskustelua varmasti jatketaan, mutta nämä kolme keskeistä kohtaa, että ellei saa niitä läpi, niin meillä tulee ongelmia myös sosiaalirahastoasetuksen kohdalla. Thank you, uh, Mrs. Moran. Kiitoksia, Moran ja sitten Hirsch. Mrs. Moran. <clears throat> Merci, Madame la Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin toistaa sen, mitä kollegat totesivat, varsinkin mitä Thomas Mann totesi Sergio Cofferatin lausunnosta. Minäkin tähdentäisin sitä, että on välttämätöntä, että me harjoitamme Euroopan tasolla yhteenkuuluvuuspolitiikkaa, että se on eurooppalaista politiikkaa nimenomaan Euroopan tasolla meidän täytyy määritellä linjat, se täytyy olla näkyvää, ja tämän lähestymistavan täytyy olla yhteisön lähestymistapa. Se on olkoon sääntönä ja selvästi myös julkituotuna. Tämä on perusperiaate. Sitten toiseksi haluaisin korostaa seuraavaa kohta seitsemän. Totta kai se mainitaan siellä. Olen aivan samaa mieltä täällä sanotun kanssa, nimittäin tarpeesta tehdä ero Euroopan sosiaalirahaston kohdalla niin, että on selvät varat ESR varten. Siinä on omat erityispiirteensä kuitenkin. Myös ajatellen alueiden asukkaita, jotka tarvitsevat kohesiorahastoapua. Kolmanneksi Tämä liittyy kohtaan kahdeksan. Kun meillä paikan päällä järjestetään kokouksia luottamushenkilöiden kanssa, niin he myös vievät eteenpäin hankkeita paikan päällä omilla alueillaan. Usein he ovat suurissa vaikeuksissa yhtäältä siitä syystä, että ylipäätään tuntisivat rahastoja, siksi tässä tarvitaan enempää viestintää. Toisaalta myös tämä virkavaltaisuus on suurena haittana heidän mielestään. Meidän täytyy ehdottomasti yksinkertaistaa, säilyttää kokonaislähestymistä, vaan mutta täytyy yksinkertaistaa näiden varojen käyttöä. Varsinkin kun ajatellaan kaikkia menettelyjä, niitä on yksinkertaistettava. Minä haluan tätä nyt korostaa, kun menee paikan päälle, niin tätä peräänkuulutetaan kaikkien suulla. Mutta Ei se tietenkään vie pohjaa tältä viimeiseltä seikalta, johon haluan teidän kiinnittävän huomiota. Nimittäin kovin usein nimenomaan alueet ovat edunsaajia ja itse panevat vielä siihen päälle omia byrokraattisia ongelmia tai poliittista painotusta. Ja näin ruvetaan muuttamaan tai kiertämään tätä yhteisön politiikkaa. Toisin sanoen, minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy ehdottomasti olla tarkkana tässä, jossa liikaa hajautetaan rahastojen toimintaa, varsinkin ESRn toimintaa tai EAKR, niin se kyllä vaikeuttaa Euroopan ymmärrystä paikan päällä. Ja näin ei välttämättä toteudu se, kohesiopolitiikka, me haluamme saada aikaan. Siksi mielestäni tässä täytyy olla tiukempana, ei niinkään suhteessa hankkeiden toteuttajien, vaan välikäsien suhteen täytyy olla tiukkoina, nimittäin alueisiin nähden. Joskus kun he panevat sormenjälkensä siihen, niin se käytyy kansalaisia vastaan. Kiitos Nadia Hirsch. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on puhuttu jo monesta asiasta. Niin kuin kollegat Mann ja Schröte niin toteasin vain, että Euroopan sosiaalirahasto on oikeastaan meidän välineemme, jotta voitaisiin ajaa työ, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa. Se on eurooppalainen instrumenttimme, josta me keskustelemme ja jota me tarvitsemme. Ja tässähän nähdään, että se on se väline, jonka kansalaiset ymmärtävät silloin, kun on joku kyltti, että tämä kuuluu Euroopan sosiaalirahaston projekteihin. Siksi meidän täytyy huolehtia siitä, että toimivalta pysyy edelleenkin tässä valiokunnassa, työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa. Koordinointi on itsestään selvää ja että täytyy koordinoida toimintaa muidenkin rahastojen, globalisaatiorahastojen ja muiden rahastojen kanssa. Totta kai se on mielekästä ja se olisi muuten vastuutonta politiikkaa, eli näin tehtäisi. Mutta se on meidän välineemme ja meidän täytyisi myös tuoda tämä selkeästi ilmi, että me teemme tätä meidän politiikkaamme, mutta täytyy myös selvästi todeta, että, että jokainen alue Euroopan unionissa äh, sisältää ryhmiä, jotka ovat heikossa asemassa ja jotka tavallaan voivat hyötyä sosiaalirahastosta. Myös rikkaissa ja hyvissä maissa on sellaisia äh, äh, paikan päällä sellaisia pieniä pieniä elimiä, jotka ovat riippuvaisia tietystä, tietystä tuesta, jotka tekevät vanho, vanhustyötä ja nuorisotyötä, niin kaikilla on omat prioriteettinsa paikan päällä. Siksi minä eksplisiittisesti pidän kiinni siitä, että kaikessa jäsenvaltiossa valtioissa saadaan mahdollisuus saada sosiaalirahastosta tukia. Siksi olen luottavainen sen suhteen, että että tämä antaa meille hyvän pohjan tulevalle työlle ja se osoittaa myös sen, että mihin suuntaan työllisyysvaliokunta haluaa edetä näissä asioissa. Kiitos. Kiitos. Enempää en voisi sama olla, että meidän täytyy kyllä pitää kiinni tästä rahastosta tässä valiokunnassa. Aluekehitysvaliokunta toki haluaa sen meiltä riistää, mutta varmasti taistelemme sen puolesta, että se säilyy meidän käsissämme. Herra Kofferaatti. E Haluaisin kiittää kollegoita näistä huomioista. Olen oikein tyytyväinen siitä, että tämä kysymys sosiaalirahaston erottamisesta muista mm, tuntuu keskeiseltä kaikille teille. En minä sitä epäilytkään. Uskon, että valiokunnassa laajasti oltaisiin tätä mieltä, koska vastakkainen kanta, kuten tiedätte, se on aika syvään juurtunut myös täällä parlamentissa. Mutta eh, se voidaan kyllä kampittaa, jos me olemme tiiviitä, tiivisti yhtä mieltä tässä asiassa. Tämä on aivan keskeinen asia. Meidän on oltava siitä yhtä mieltä. Uskon, että komissiossa olisi tälle vastakaikua. En oikeastaan näe eroja ryhmien välillä, vaan erot tulevat funktiosta. Ne, jotka hallitsevat aluepolitiikkaa, haluaisivat laittaa kaikki samaan koppaan ja näin oikeastaan vesitetään kokonaan joidenkin välineiden olemassaolen syyt ja toiminta. Kuitenkin tiedämme, kuinka tärkeää työ ja työn laatu on ja siihen päästään ainoastaan, jos voimme käyttää erityistä välinettä. Alueet ja hallintovirkamiehet usein haluaisivat tehdä välineistä samankaltaisia, että päättää sitten itse, mitä niillä tehdään toisin kuin on perään ajateltu. Näin tehdään myös, koska valvonta on vähän on erittäin tärkeää että me täällä käymme tämän poliittisen taistelun. Koska mikäli sosiaalirahastosta tulee muuhun massaan kuuluva väline, niin en usko, että strategia Eurooppa 2020 voitaisiin toteuttaa. Tämä ei ole mikään helppo juttu. Monet pyrkivät siihen, että tehtäisiin uudistuksia, joissa rahastot tasapäistettäisiin ja, ja ESR pyyhittäisiin pois. Pyritään välttämään tämän. Kiitoksia. Thank you very... Kiitoksia kovasti. Katsotaanpa määräaikoja. Tarkistuksilla 14. joulukuuta puolen päivän mennessä. Niitä tarkistetaan 24.5. tammikuuta. Hyväksytään ensimmäinen helmikuuta. Kiitos. Näin. Tämä kohta on käsitelty. Seuraava onkin kuulemistilaisuus, mikroluottovälineet. Pieni tauko, viiden minuutin tauko, niin että asiantuntijat voivat päästä paikoilleen. Muutama onkin jo paikalla, mutta varmistamme vain, että koko liuta on täällä ja sitten aloitetaan 10.30. Aloittelemme muutaman minuutin päästä. uh, thank... No niin, kiitos. Ja ensinnäkin toivotan tervetulleeksi totta kai asiantuntijamme tähän tilaisuuteen. Meillä on kolme paik- neljä paikalla ja yksi jo vielä tulossa liittyneen säähän. Totta kai meillä kaikilla on ollut ongelmia eri jäsenvaltiossa ollut. Ensinnäkin pyytäisin, että Rouva Brun Leon puhuisi EIFn puolesta. Ei kun anteeksi. Ensi Kinga Gons saa ensin puheenvuoron, jos hän on paikalla, sitten asiantuntijoihin. Thank, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Lyhyt alustus vain. Sitten tulee enemmän kysymyksiä varmasti ja niihin haluamme vastauksia. Olen tosi iloinen, että tällainen kuuleminen on järjestetty hyvin pian päätöksenteon jälkeen. Nähdään sitten, miten asiat etenevät, miten ohjelmaa täytäntöön pannaan. Ja minä ottaisin esille joitakin erityispiirteitä tästä ohjelmasta. Me olemme pitäneet sitä aika tärkeänä. Olemme sitä mieltä, että olisi hyvä että me olisimme jotenkin myös mukana täytäntöönpanossa. Ensinnäkin oli kova kiire, kun tätä valmistelimme. Tiesimme, että se voisi olla hyödyllinen väline ja helpottaisi sosiaalisia seurauksia, joita kriisillä on muussa työllisyyteen. Siksi olisinkin kiitollinen, jos saisin kuulla jotainkin täytäntöönpanosta Sanoisin vain, että olin konferenssissa ja olin saan vaikutelman, että tässä on viivästystä ollut. Et nyt olemme melkein jo vuodessa 2011 ja tänä vuonna kuitenkin täytäntöpano alkoi. Me esitimme toiveen ja oikeastaan meillä luvattiinkin komission suulla, että rahaston luonne on sellainen, että siihen kyllä saadaan enemmän voimavaroja. Arveltiin, että ehkä puoli miljardia euroa vai voitaisiin siihen saada, paitsi että mitä tulee liikepankkeilta ja mitä nyt olen saanut alustavaa tietoa, niin nyt on huomattavasti vähemmän tullut. Siksi haluaisin kuulla tästä jotain, mitä te aiotte jatkaa lisävarjon houkuttelemista. EU on tässä tärkeimpänä osasena ja sillä on oma arvonsa myös liikepankkien näkökulmasta. Sitten on käyty myös keskustelua siitä, ainakin mitään suunnitelmista on käynyt ilmi, että kaikki olemme sitä mieltä, että helpotettaisiin korkoa se tukisi niitä, jotka eniten ovat tällaisen rahoitusavun tarpeessa. Maantieteellistä tasapainoakin on mietitty. Mitä nyt parisopimusta on jo allekirjoitettu takuiksi kahdessa maassa siis. Siellä on tavallaan jo aika hyvää tulosta saavutettu. Mitä minä nyt tiedän, niin investointirahasto ja komissio ovat valmistelemassa sopimuksia jotenkin muidenkin maiden kanssa. Ja jälleen kerran siis sellaisten maiden kanssa, joilla on tämmöistä taustaa, valmiutta tarttua ohjelmaan. Olisin kuulla enemmän, miten tästä päästään eteenpäin maantieteellisen tasapainon tiimalta. Sitten huoli myös mentoroinnista sitä ei ole huomioitu rahastossa. Mitä nyt on nähtävissä, niin edelleenkään ei ole mitään takuita siitä, että tämä olisi mukana. EIFn osalta maiden välillä on eroja. Kysyisin, miten tällainen huomioitaisiin. Se on kaikkein tärkeintä, että päästään vielä pidemmälle. kohti asiakkaita auttamaan niitä, jotka ovat työttöminä, syrjäytyneitä, eniten tarvitsevat apua kriisiaikoina. Saamamme selvitys toteaa, että tiedon levittäminen ei ole ollut riittävää, kun ajatellaan monia asiakkaita tai mahdollisia asiakkaita, kansalaisjärjestöjä. Ne eivät välttämättä tiedä tästä Haluaisin kuulla enemmän myös teidän suunnitelmaistanne päästä tästä eteenpäin tiedottamisessa. Se, mikä meille kaikille tärkein kysymys on, viitaten tässä edellisiin keskusteluihinkin, miten tämä uusi väline keskittyisi huonommassa asemassa oleviin sosiaalisiin ryhmiin ja, ja maihin, ettei pelkästään olisi kyse maista, joissa on pidemmälle päästy järjestelmissä, myös mikrorahoituksessa, ettei se vain jäisi taas yhdeksi välineeksi auttamassa alempaa keskiluokkaa tai yrittäjiä, kun on muutakin mikrorahoitusta tarjota. Toivottavasti saamme vastauksia näihin kysymyksiin. Käsittääkseni moni näitä on esittänyt parlamentissa, kun ohjelma ollaan valmistelmassa. Kiitos. Thank you very... Kiitoksia kovasti. Ja sitten alustajiin EIFstä Luxemburgista rouva Brun Leon. Olkaa hyvä kymmenen minuuttia, jos vain mahdollista. Thank you very much. I, I... Kiitoksia. Minusta on mukava saada olla täällä tänään Äh, kertomassa teille taustatietoa <clears throat> erityisesti tästä Progress Microfinance-järjestöstä. Minä edustan Euroopan investointirahastoa, joka hallinnoi tätä mikrofinanssijärjestelmää. Puhun näistä päähaasteista ja niistä tuloksista, joihin on jo päästy. Ja uskon, että pystyn käsittelemään useimpia asioita, joita Rova Gönch tässä mainitsi. Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että tämän järjestelmän ensimmäinen osa on jo käynnistetty ja, toin, ja useitakin operaatioita on jo pyörivässä. Kerron teille näistä muutamasta minuutin kuluttua. Ensinnäkin on tärkeää muistaa se ainutlaatuinen poliittinen sisältö ja poliittiset tavoitteet tässä järjestelmässä. Se, että saadaan rahoitusta mikroyrityksille ja, ja yksityisyrittäjille, erityisesti Euroopan syrjäseuduilla. Tämä aloite tähtää auttamaan työttömiä ihmisiä palaamaan työvoiman piiriin ja tukemaan mikroyrityksiä kehittymään eteenpäin, joiden tarkoituksena on integroida ne sitten tähän perinteiseen pankkisektoriin. Tämän aloitteen vaikutus ei ole pelkästään nopeasti näkyvää, vaan se on myös kattava. Kaiken kaikkiaan noin viisi kertaa 100 miljoonan euron budjetointisumma – on saatu käyttöön komission toimesta ja se noin loppu viimeksi päätyy ympäri EUta näiden mikroluoton saajien käsiin. Mutta se vaikuttaa myös ihmisten elämiin. Tämä järjestelmä on tärkeä rakennuspalikka kehitettäessä EUn mikrotason rahoitusmarkkinoita. Me emme saa unohtaa, että mikroluotot yksin eivät ole mikään ratkaisu kaikkiin ongelmiin, jotka koskevat EUn työttömyyttä tai kilpailukyvyn puutetta. Eikä tämä järjestelmä ole myöskään ainoa katalysaattori kehitettäessä Euroopan mikrofinanssimarkkinoita. Ja tällaisten säädösten kehittäminen ja näissä maissa ja standardien kehittäminen, jotka tätä tarvitaan kestävä mikrofinanssi- ja, ekojärjestelmän kehittämiseksi, ovat yhtä tärkeitä. Näihin elementteihin kuuluu esimerkiksi mainitakseni muutaman välittäjien kustannuskattavuus, korkokantapolitiikka ja sitten resurssointi kapasiteetin luomiseksi. Mutta tämä järjestelmä on epäilemättä keskeinen tekijä rakennettaessa EUn mikrofinanssimarkkinoita. Ja ne, jotka olivat käynnistymässä tätä järjestelmää, kohtasivat useitakin ainutkertaisia haasteita heti kättelyssä. Ensinnäkin huomattavaa kehitystyötä oli pakko tehdä, jotta voitaisiin strukturoida tämä järjestelmä siten, että se pystyy vastaamaan näihin välitysinstituutioiden tarpeisiin. Investointistrategia täytyy räätälöidä tiettyihin markkinasegmentteihin, ja tällä ei ollut kuitenkaan mitään, mitään vastaavaa ennen tätä järjestelmää ollut Euroopassa. Ja Euroopan mikrofinanssimarkkinat ovat hyvin erilaisia maasta toiseen. Ei, meillä ei ole mitään yhden koon järjestelmää. Me emme voi ottaa yhtä finanssituotetta ja sitten upottaa se kaikkiin paikkoihin. Pikemminkin on useita finanssituotteita, joita tarvittiin, jotta voitaisiin vastata erilaisiin tarpeisiin ja erityyppisiin mikrofinanssituotteisiin EUn e alueella. Ja välittäjät ovat, ovat erilaisia kansalaisjärjestöjä, virastoja ja instituutioita – ja mukana on myös mikroluotottajia, jotka toimivat franchise-pohjalta ja tietenkin myös liike, tyyppi, liikepankkeja. Ja tällainen kypsy, kypsempi mikrofinanssilaitos Itä-Euroopassa olisi sellainen, joka tarvitsee pitkän aikavälin rahoitusta. Toisaalta, jos sanotaan tällainen riskipääomaa tarvitsevaa kansallisjärjestö Länsi-Euroopassa, se sen täytyy vahvistaa ensinnäkin sen pääomapohjaa. Liikepankit puolestaan, niillä on vähemmän pulmia rahoituksen saamisessa edullisen kustannuksilla, mutta ne hyötyisivät tästä riskisuojasta, jonka, joka saadaan näillä takuilla. Pohdittaessa näitä erilaisia tarpeita me olemme räätäleineet tämän järjestelmän niin, niitä se tarjoaa kaikkia näitä välineitä, joita tarvitaan lainoja, pääomaa ja takuita. Ja tämä oli kriittisin tärkeää meidän mielestäni silloin, että päästäisiin sellaiseen järjestelmään, joka pystyy vaikuttamaan koko Euroopan tasolla. Eli siksi tehokkuuden maksimoimiseksi tämä laaja tuotevalikoima vaati erillisiä täytäntöpanosuunnitelmia. Yksi rakenne takuita varten ja sitten yksi lainoja ja pääomaa varten. Kaiken kaikkiaan kaikkiaan 100 No huolimatta näistä haasteista olemme hyvillämme voidessamme ilmoittaa, että tämä mikrofinanssi on nyt, täy, pyörii täysi, täysillä. Me olemme iloisia voidessamme, voidessamme kertoa, että olemme pystyneet rakentamaan hyvin nopeasti tämän järjestelmän ja tehokkaasti, joka toimii nyt jo konkreettisella tasolla. Tämän järjestelmän tarjoama finanssituki on käytetty on käytössä huhtikuun 2016 asti, ja se tehostaa mikrofinanssivälittäjien kapasiteettia antolainauksessa. Samalla se toimii tällaisena keskeisenä välineenä kehitettäessä mikrofinanssimarkkinoita eteenpäin edistämällä parhaita käytänteitä ja yleistä mikrofinanssiliiketoiminnan parantamista ja niiden mallien parantamista EU-ssa nämä tämän yleiseurooppalaisen perspektiivin lisäksi on todellinen lisäarvo Euroopan tasolla. Tämä yleinen foorumi, joka on luotu tällä Progress mikrofinanssijärjestelmällä, on keskeinen portaali kaikkien EUn mikrofinanssit aloitteiden osalta itse asiassa kaksi pilottitoimintaa. Yksi on e, e, e, Euroopan investointipankin rahoittama ja toinen sitten parlamentin hallinnoima ovat johtavia synergiavaikutuksiin tämän Microfinance-järjestelmän kanssa. Erityisesti nämä viisi välittäjää, joita rahoitetaan Euroopan parlamentin valmistelutoimien avulla, ovat tulevaisuudessa tämän Program Microfinance-järjestelmän edunsaajia. Ja ne ovat nyt jo valmistautuneet tähän toimintaan. Siksi Progress Microfinance on jo osaltaan myötä vaikuttanut suurempaan koherenssiin, johdonmukaisuuteen ja koordinaation EU-mikrofinanssiohjelmien e ja välineiden kesken. Muistutamme sitä, että tämä on ollut, tätä on myös jatkuvasti kaivattu markkinatoimijoiden keskuudessa. 100 e-, miljoonan euron budjetti, jonka komissio on jivittänyt, on jo sovitettu EIBn toimesta. Tämä rakenne niin ikään aikoo integroida 47 miljoonaa euroa lisärahoitusta muista, muista lähteistä ajan mittaan. Ja tämä, mitä välittäjät pystyvät saamaan aikaan, uskomme, että tämä rahasto tulee pääsemään 500 miljoonan euron lainatasoon mikroluoton saajien keskuudessa. Ja lopuksi sitten vielä päivitetty tieto meidän operaatioimme osalta. Me olemme päässeet pitkälle viimeistä, viime kuukausien aikana, saman aikaan kun tämä järjestelmä on rakennettu. Olemme jo valmistelleet konkreettisia toimia, koska tämä on lähe, olemme lähteneet aikaisin liikkeelle. Voin sanoa, että kaksi allekirjoitusta, kaksi ensimmäistä allekirjoitusta on jo saatu. Yksi on tällainen mikrofinanssiinstituutti Belgiassa, joka auttaa nimenomaan äh, heikompia kunta-alueita, ja toinen on äh, Alankomaissa toimiva säätiö, joka keskittyy sitten yks, yksittäisiin äh, luot, luoton saajiin. Ja tämä on lähtenyt liikkeelle jo joulukuussa. Tämä on hyvin varhaista, kun semminkin kun ajatellaan, että tämä, tämä järjestelmän toinen segmentti on vasta äskettäin virallisesti käynnistetty. Meillä on lainoitusta ja pääomatoimia, voimme toimia, että meillä on 14 konkreettista toimia, joita on nyt valmisteltu. Jos ne kaikki hyväksytään, ne voitaisiin saada konkreettiselle tasolla jo ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ja kokonaismäärä olisi, voisi olla sitten investoijien käytössä. Ja takuut ja lainoitukset. Meillä on 16 konkreettista toimintaa, jotka ovat osa, toimivat Länsi-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Tämä on hyvin monipuolinen kuva tästä tämän järjestelmän alkuvaiheista. Nämä transaktiot ovat tasapainoisia, kun ajatellaan välittäjien tyyppejä. Yksi kolmasosa menee pankeille, kaksi kolmasosa menee muille laitoksille kuin pankeille. Ja sitten konkreettisempi kuva tästä toiminnasta kaksi ensimmäistä transaktiota on jyvitetty hyvit, hyvät äh, lainoituksen ja pääoman äh, luomiseen Itä-Euroopan mikrofinanssilaitoksille, joilla, jotka toimivat erityisesti maaseudulla ja romaniväestön keskuudessa. Toinen on, on tällainen puulirahoitus, jota, jota joka on kohdennettu länsi-eurooppalaisiin järjestöihin. Nyt kun, sit, kun tämä järjestelmä on käynnistetty kokonaisuudessaan, meidän markkinointiponnisteluja lisätään Euroopan ja kansallisella mikrofinanssitasolla verkostoissa. Me aiomme keskittyä keskeisiin tapahtumiin, jaamme materiaalia ja olemme suoraan yhteydessä mahdollisiin välittäjiin Tämä viestintä tulee lisäämään tietoisuutta mahdollisten välittäjien keskuudessa. Ja lopuksi uskon, että tämä yleiskuva on liian antanut teille jonkinlaisen kuvan sekä haasteistamme ja että myös niistä tuloksista, joita olemme saaneet jo tähän mennessä aikaan. Järjestelmän äh, käynnistäminen ja operaatioiden monipuolisuus voivat ne ovat jo nyt menestystarina. Me olemme tietenkin sitoutuneet jatkamaan äh, äh, sitä, että pyrimme vastaaviin tuloksiin koko tämän täytäntöpanovaiheen aikana. Ja olen luottavainen sen suhteen, että tulemme yhdessä näkemään saman näyttöä tämän järjestelmän vaikutuksista sekä mikrofinanssimarkkinoilla että sitten edunsaajien tasolla. Kiitoksia. Thank you very much. Do apologize. Kiitoksia. Olen pahoillani, että juurikaan jäseniä ei ole paikalla, kuten tiedätte, että lumi on vaikeuttanut paljon ja johtanut muutoksiin näihin matkaistelu on kuitenkin mielenkiintoinen kuuleminen. Toivottavasti ne, jotka eivät täällä ole, niin saavat kirjallisesti teiltä kaikilta, jos vain mahdollista. Se voidaan lähetä niille ihmisille, jotka ovat joutuvat joutuivat menemään kotimaihinsa. Something already, but if there's anything that, uh... Jos vielä haluatte lisätä jotain, niin voidaan kertoa se näille jäsenille, jotka ovat jo säännöksi lähtemään seuraavaksi. Puolasta hän on toimitusjohtaja mikroluottokeskuksesta. Herra Galusek, olkaa hyvä, 10 minuuttia. Thank you very much. And... Kiitoksia kovasti todellakin. Hauskaa, että pääsin tänne. Edustan tätä keskusta, joka on Euroopassa ja Keski-Aasiassa aktiivinen. Se perustettiin 90-luvulla, halusin kertoa miltä se näyttää, miten meistä tuli jäsenjärjestö 90-luvulla. Ehkä siitä on hyötyä, myös ajatellaan progressin eristystä tai kun Euroopassa etsitään mikroluottorakenteita, meidät perustettiin 97, kun mikroyritysten luototusta ei pidetty edes järkevänä hallitustenkaan silmissä. Toisin sanoen olimme tilanteessa, missä oli paljon yrittäjiä, paljon, jotka perustivat yrityksiä, Paljon nimittäin erotettiin valtion yrityksistä, ne menivät konkurssiin. Oli paljon yrittäjäryhmiä, joilla oli tietoja ja taitoja, halusivat rahoitusta perustaakseen pikkuyrityksiä. Markkinoilla ei ollut mitään kerta kaikkiaan tarjolla. Se metodologia, jota silloin kehiteltiin kehitysmaissa, Bangladesissa ja Latinalaisessa Amerikassa, sopeutettiin itäiseen Euroopan tarpeisiin ne ohjelmat, joita käynnistettiin, saivat avustuksia vain määräajaksi, kolmeksi neljäksi vuodeksi. Siellä oli tietyt organisatoriset kohteet myös, annettiin pääomaa ja luottoa tietyksi ajaksi ja sen jälkeen he saivat myös kaupallista rahoitusta sitä oli tulossa pikkuhiljaa myös mikroluototukseen eri laitosten kautta. Se ei ollut helppo prosessi, mutta heillä oli mahdollisuus ainakin päästä näin markkinoille. Mikä tilanne nyt sitten on? Mitä tässä Euroopassa on noin 60 erilaista laitosta, jotka ainakin operatiivisesti ovat toimintakykyisiä, eli pystyvät kustannuksensa kattamaan. Ei ihan kaikkia kuluja, mutta ainakin operatiiviset käyttökulut. Jotkut ovat jopa tuokin voittoa tuottaneet. Niillä on omat kohderyhmänsä. Ja sitten katsotaan tätä progressia. Huolimatta, että näin paljon rahoitusta on ollut 90-luvullakin, niin sitä ei kuitenkaan pidetty järkevänä asiana – niin, että siihen olisi osoitettu minkäänlaista rahoitusta. Kymmenen vuotta myöhemmin sitten jo kuitenkin tunnustettiin, että mikroluototus voisi toimia hyvin myös Euroopan oloissa, että sitä voisi tehokkaasti käyttää tukemaan, käyttää auttamaan mikroyrityksiä. Tämä, tästä puuttui se, että Euroopassa oikeastaan aika vähän perusrakennetta tähän – tässä törmätään myös maantieteellisiin jakoihin. Jossakin EU-maissa, jos se mikroluototusta on, puhun tässä nyt e, itäisen Euroopan maista, heille voidaan tarjota kyllä luottoa tai takuita, mutta kuitenkin sitten taas Länsi-Euroopassa on erilaisia lähestymistapoja. Kaikki luvut eivät ole kestäviä kuitenkaan, on erilaisia liiketoimintamalleja vaikea edes sanoa, mikä on oikeastaan mikroluottottaja. Meitä, jotkut tarvitsevat starttirahaa, jotkut puolestaan osallistavat. Tässä on valtavasti työsarkaa vielä tämän pirstaloituneen kentän organisoimiseksi ja autettaisiin näitä laitoksia rahoittamaan. Eli en halua tietenkään väheksyä mitenkään progressin merkitystä, mutta tässä puuttuu jotain, että olisi perusrakennetta, joka pystyisi myös hyödyntämään näitä mahdollisuuksia, joita progressi-rahoituksessa on. Tärkeää tässä on se, että tämä on täydentävä käsitteenä. Haluaisin tätä korostaa. Se ei sinällään korvaa mitään, vaan täydentää muita rakenteita. On muitakin rahoitusrakenteita, sosiaalisia pankkeja, luottoliittoja, sosiaalista pohjalta toimivia laitoksia, joita niitäkin voidaan käyttää tukemaan mikroyrityksiä. He tarvitsevat vain halukkuuttakin johdonkin tasolla halukkuutta tehdä työtä tämän parissa. He tarvitsevat myös apua oikeiden tuotteiden tarjoamiseksi. Meidän pitäisi olla kokonaisvaltaisempia lähestymistavassamme. Käytettäisiin jo nykyisin olemassa olevia välikäsiä, mitä potentiaalia sieltä löytyy mikrorahoitukseen. Elikkä Liiketoimintamallit ovat tärkeitä. On hyvä miettiä, miten käyttää nykyisiä rahoitusperusrakenteita. Kolmanneksi vielä ottaisin esille seikan. Usein myös on törmätty kysymykseen siihen, että asiakkaat eivät välttämättä pysty käyttämään näitä rahoituksia tässä tarvitaan tukea yrityksille, tätäkään ei voida sivuttaa. Progress-järjestelmässä varmasti kyllä saa, siitä saada irti sen verran, kun perusrakenteestakin saadaan irti ylipäätään. Mutta se kyllä edellyttäisi lisäponnisteluja, ennen kaikkea rahoitusta, jotta voidaan perusrakennetta kehittää sellaisen suuntaan, että saataisiin enemmän potentiaalia progressvarojen käytössä? Um, uh, I think, uh... hän tässä ollut se, mikä halusin sanoa. Thank you very much. And our next speaker... Sitten seuraavaksi Ranskasta. Hän on mikrorahoitusyksikön johtaja BNP Paribasta herra Delutsel. Je vais parler en français. Puhun ranskaksi. Haluaisin kiittää teitä, että olette pyytäneet kantamme koskien tätä uutta Progress-välinettä ajatellen, ja sillähän täydennetään Jeremia ja Jasmin välineitä. Tämä merkitsee suurta askelta eteenpäin mikroluototusalalla Euroopassa, mutta kuten sanoin vähän aikaa sitten vielä, ja kuinka täällä kuultiin, on vielä paljon tehtävää ja paljon opittavaa Euroopassa. Meidän on otettava oppia siitä, mitä etelämaassa tapahtuu. Haluaisin ensin aloittaa siitä, missä BNB Paribas sijaitsee mikroluototusmaailmassa. BNB baalla on jo kokemusta mikroluototuksesta sekä etelässä että pohjoisessa. Meillä on kumppanuus ADIE-järjestön kanssa ollut jo 17 vuotta. Kyseessä on ranskalainen mikroluototuslaitos ja se on yksi Euroopan pioneereista tällä alalla. Tämä ADIE BNP ja Paribas, kaksi pankkia, siis joista sitten syntyi BNP Paribas, ovat auttaneet Adieta ensinnäkin sponsoroinnin kautta sen kehittymisen tukemiseksi ja samoin vapaaehtoistyön kautta olemme antaneet teknistä tukea ja antaneet käyttöön vapaaehtoisia työntekijöitä, jotka auttavat hankkeiden toteuttamisessa herra Galusek sanoi erittäin tärkeän asian hetki sitten, nimittäin koskien tätä financial literacy, siis eh, olisi koulutettava ikään kuin näitä asiakkaita tähän rahoitusalalle ja annettava heille tukea. Neljän ja puolen viiden vuoden ajan olemme harjoittaneet toimintaa, jolla täydennettiin tällaista vapaaehtoisia sponsorointityöntä. Olemme ryhtyneet rahoittamaan mikro luototuslaitoksia ja tätä johdan itse. Kyseessä on maailmanlaajuinen toiminta, jolla on vaikutus tällä hetkellä noin 300 eh, etelän maiden lainanottajalta. Teemme työtä noin 20 mikroluototuslaitoksen kanssa noin kymmenessä maassa. ja Olemme voineet eh, mitata yhteiskunnallisia vaikutuksia hyvin täsmällisesti. Tiedämme, että rahoituksemme kautta noin 50 miljoonaa näistä tuen saajista noin yli 80 prosenttia on naisia. Nyt haluaisimme tukea mikrorahoitusta paitsi Ranskassa myös muualla Euroopassa. Ja olemme kehittämässä olemme kehittämässä hankkeita, joista Sapi pian puhuu ja olemme joidenkin kuukausien ajan neuvotelleet Adien kanssa kumppanuuden perustamisesta Belgiaan ja se on tarkoitus syntyä aivan muutamien viikkojen päästä. Sen nimi on Microstart ja tässä Euroopan investointien rahasto on, on myös mukana. Tämä on nyt ensimmäinen Progress välineellä toteutettu hanke. BNP Paribaan toiminnasta mikrorahoituksessa. Siitä haluaisin vielä vähän puhua. Mikrorahoitus Euroopassa verrattuna etelän maiden mikrorahoitustilanteeseen. Euroopassa mikroluototusta on vielä hyvin vähän verrattuna etelän maihin, noin 150 miljoonaa luotonsaajaa on etelämaissa ja ja meillä on vain noin 100, alle 140 000 pääoman suhteen pääomasta noin 2 prosenttia menee pohjoisen maihin johtuen siitä, että pääomien suuruus on isompaa luokkaa kuin etelässä, mutta Euroopassa mikroluototus verrattuna maailmanlaajuisen mikro mikroluototuksen on todella mikroskooppista. Olemme vakuuttuneita siitä, että tarvetta todella kuitenkin on ja sitä on tämän, tämänhetkinen talouskriisi vain lisännyt. Euroopan tutkimuksen, jonka mukaan arvioitiin, että potentiaalista Euroopasta löytyisi 700 000 lainan ottajaa ja tarvittaisiin 6, noin 6 miljardia euroa pääomaa. Ja uskomme, että tämä, nämäkin arviot ovat aliarviointuja, koska varmaan pitäisi kaksi- tai kolmenkertaista nämä luvut, koska tänä päivänä lähes 80 miljoonaa eurooppalaista, siis 17 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella ja heistä puolet ovat henkilöitä, jotka tekevät työtä, köyhiä työntekijöitä. Tämän lisäksi 10 prosenttia väestöstä, eli 24 miljoonaa eurooppalaista on työttömänä. On siis paljon ihmisiä, jotka ovat vähän samat, vähän vastaavallisessa tilanteessa kuin Berliinin muurin murtumisen jälkeen Itä-Euroopassa on paljon ihmisiä, jotka toivoisivat eh, toiminnan aloittamiseen mikroluottoja. Elämme kuitenkin aikaa, jossa budjetit ovat tiukkoja ja kuinka tähän kysyntään voitaisiin nyt vastata? Olisi otettava mallia siitä, mitä etelässä on tehty. Viimeiset kolme päivää olen viettänyt Euroopan mikroluototusfoorumin konferenssissa. Tämä foorumi sijaitsee Luxemburgissa ja siellä on keskitetty etelänpäin. Meitä oli 350 laitosta ja konferenssimme lopuksi annoimme lehdistötiedettöön, joka pitäisi olla netissä tänä aamuna, ja siinä oli kolme pääviestiä, jotka koskivat pohdintojamme mikroluototuksesta Euroopassa kontekstista on todettava, että tällä hetkellä mikroluototus on Intiassa ja erityisesti Andhra Pradeshissa äh, syvässä kriisissä. Ja tilanne on hyvin vaikeasti umpikujassa. Mikroluottolaitoksilta on kielletty lainojen myöntäminen ja entisten lainojen takaisin saaminen on tehty hyvin vaikeaksi Tämä kriisi opettaa meille monia asioita ja siitä haluaisinkin tästä nyt puhua. Ensinnäkin korkoprosenteista. Tämä on erittäin kompleksi hankala asia. Euroopassa ja erityisesti latinalaisessa Euroopassa on usein vaikea ajatella, että, että köyhiltä lainan ottajilta otettaisiin korkeaa korkoa, yli 25 prosentin korkoa. Tällaista keskustelua on käyty jo yli 500 vuotta, 500 vuotta sitten katolisessa kir- kirkossa Monte Pietà Italiassa. Tässä laitoksessa käytiin keskustelua munkkikuntien välillä dominikaanit sanoivat, että, että koron pyytäminen on synti, ja fransiskaanit sitten oikeastaan olivat ikään kuin näitä Montepieteen lainanantajia, ja sanoivat, että kyllähän korkoja tarvitaan, että kulut saadaan katettua. Tällaista keskustelua on käyty 500, 50, käytiin 50 vuotta, ja Paavi sitten konsiilissaan ratkaisi ongelman, ja tuolloin päädyttiin päätökseen, jonka mukaan on, oikeutettiin koron periminen omien kulujen kattamiseksi. Korkojen pitäisi olla siis maltillisia ja oli pyrittävä sellaisen taloudellisen mallin, joka olisi elinkelpoinen. Tätä keskustelua ja sen heijastamia vieläkin nähdään tämän päivän keskustelussa etelässä. Mikroluototuskorot ovat keskimäärin 30 prosenttia. Joissakin maissa jopa 80 prosenttia. Meksikolaiset sanovat, että, että jos korko on alle 55 prosenttia, niin kuluja ei saada katetuksi. Tästä voidaan tietenkin keskustella, mutta on totta, että mitä enemmän lainoja anneta, mitä pienempiä lainat ovat, sitä suurempia jakelukustannukset ovat ja sitä suurempi myös riskin hinta on. Joten tätä keskustelua olisi todella käytävä. Kyllä ratkaisuja voitaisiin löytää, voitaisiin ajatella yksityisen julkisen sektorin kumppanuuksia, tukia ja niin edelleen, mutta ei, voi kuvit- ei saa kuvitella, että voitaisiin harjoittaa mikroluototustoimintaa, mikäli korkotasot ovat jotain kahden prosentin luokkaa. Tämä liittyy juuri siihen talouden mallin analyysiin, joka täällä aikaisemmin sanot, josta täällä puhuttiin, mitään ilmaista ei ole, ilmaista lounasta ei ole olemassa, jonkun on pakko maksaa. Sitten toinen pohdinta, se koskee valvontaa, sääntelyä ja itsesääntelyä. Etelässä mikrorahoituslaitokset ovat usein luoneet omia sääntöjään tilanteessa, jossa oikeutta mikro, äh, tai mikroluototusta koskevaa oikeutta ei ollut olemassa. Adie on ollut ikään kuin pioneerina Ranskassa ja siihen on saanut aikaan tarkistuksia lakiin ja muutoksia lakiin, jonka kautta on voitu tehty poikkeuksia esimerkiksi pankkien äh, lainanantomonopoliin tai voitu ottaa lainaa lainan antamista varten. Nämä ovat erittäin tärkeitä tehtyjä muutoksia, joita ei tule aliarvioida. Baselin komitea on vuosi sitten järjestänyt kuulemisen, jonka tulokset julkistettiin kuukausi sitten, ja se koskee juuri mikroluototuksen valvontaa ja sääntelyä. Kyseessä on noin 50 sivun asiakirja. Yhteenvetäen vetäen korostetaan yhtä asiaa. Ensinnäkin tarvitaan sääntelyä, joka on nimenomaan tarkoitettu mikroluototusta varten, mutta samaan aikaan ylisääntelyä on vältettyvä, on pyrittävä älykkäiseen sääntelyyn, joka, on, joka sopii mikroluototuksen luonteen piirteisiin. Se on vähittäispankkien kanssa samantapaista, mutta mm, kuitenkin omalaatuista, koska siellä kehitetään tätä yritystoimintaa. Ranska on ehkä tässä esimerkillinen, koska se on Ranskan pankkiin perustanut mikroluototuksen seurantakeskuksen, jossa on erittäin hyviä, erittäin tietoja alalta ja asiantuntemusta. Ranskassa olemme syventäneet todella mikroluototusala ympäristön, ympäristön tuntemusta, enkä ole ollenkaan varma, onko tilanne vastaavanlainen muista Euroopan unionin maissa. Kolmanneksi haluaisin puhua mikrorahoituksesta ja Euroopan kansalaisten mahdollisuudesta saada sitä. Olen aivan vakuuttunut siitä, että mikrorahoitus tulee kehittymään vain siinä tapauksessa, että pienet eurooppalaiset investoijat voivat edesauttaa mikrorahoituksen kehittymistä. Tietyssä määrin se on jo mahdollista internetin kautta. Siellä on olemassa verkkosivuja Yhdysvalloissa, kuten Kiva Yhdysvalloissa tai Baby Loan tai Microworld Ranskassa. Täällä pienet investoijat voivat valita hankkeet ja maat ja investoinnit alkavat 20 eurosta. Ranskassa nämä verkkosivut ovat säänneltyjä ja se on tärkeää, että ne ovat säänneltyjä. Kyseessä on, mahdollisuus, joka on Euroopassa siis internetin kautta olemassa, mutta lukuun ottamatta joitakin maita, kuten Luxemburg ja Alankomaat, sellaista ei ole olemassa suuremmassa osassa Euroopan pankeista. Vähittäispankkeilla ei ole mahdollisuuksia jakaa mikroluottoja tällä tavalla. Tämä on aika ristiriitainen tilanne, koska kysyntää kyllä on. Asiakkaat haluaisivat tehdä tällaista, mutta se onnistuu vain Luxemburgissa tai Hollannissa. Pankit eivät kuitenkaan voi tällaisia varoja jakaa, koska sääntelijä estää sen investoijan suojakysymysten takia. Tämä osoittaa, että mm, Tämän tyyppiset rahastot ovat sellaisia, että niiden riskikäyttäytyminen ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat ja sosiaaliset vaikutukset ovat aivan korrekteja. Mitä me sitten voisimme odottaa progressvälineiltä? Tämä arvio 700 000 lainanottajaa ja 6 miljardia euroa on varmaan jo vanhentunut arviointi. Tarve on todellinen ja kes, keskeinen kysymys on näiden laitosten kustannusten kattaminen. Suurin osa mikroluototuslaitoksista Euroopassa eivät ole kannattavia, joten olisi tärkeää päästä mittakaava hyötyihin niin, että, että siellä päästäisiin plussapuolella. On myöskin eri erittäin tärkeää, että meillä olisi sääntelypuitteet, jotka sopivat tähän tilanteeseen. Se merkitsee sitä, että kussakin jäsenvaltiossa lainsäätäjän olisi ymmärrettävä mikroluototuksen erityispiirteet, ei ainoastaan rahoituksellisia näkökohtia, vaan myös sosiaaliset näkökohdat. Lisäksi olisi vältettävä illuusiota siitä, että mikroluototus olisi kuin taika-ase, jolla päästäisiin eroon köyhyydestä tämän mikroluototuksen keksiä sai Nomeiden rauhanpalkinnonkin jotenkin vuosia sitten. Ja tiettyä kyseenalaistamista on sen jälkeen kuitenkin tapahtunut ja meidän mielestä olisi otettava tästä oppia, jos mikroluototuksen kautta Luxemburgista ja Brysselistä tulee liikaa likviditeettiä, se voi aiheuttaa huone päivästä seurauksia meillä pitää olla kestävä taloudellinen malli tässä. Kiitoksia mielenkiinnosta ja odotan kysymyksiä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Nyt sitten meillä on muuttunut yksi kohta, joka liittyy romaaniväestöön. Seuraavaksi Unkarista herra Uljaki, joka edustaa mikroluottoaloitetta. Kiitoksia. Anteeksi, että olin myöhässä, mutta ehdin kuitenkin. Minä aion, halusin keskustella, haluaisin keskustella tämän kollegani kanssa – per, mutta ensimmäinen virkkeeni on se, että tässä haluaisin kertoa mikroluottovälineestä, äh, jota voitaisiin äh, laajentaa myös romaneihin, olimatta siitä, että, että se ei tehdä voittoa pitkällä aikavälillä. Siksi onkin luultavasti se on, toimii vain tiettyyn mittaan. Ei vielä näköjään ole käytössä. Kysymys on, että onko se uudistettavissa ja onko se sen väärti. Tätä minä yritän, tästä minä yritän puhua. Minun kokemukseni tästä on peräisin suunnit- osallistumisestani suunnittele- suunnitteluun, Qt-ohjelman suunnitteluun, joka on tällainen voittoa tuottamaton unkarilainen yritys, joka rahoitetaan, rahoitetaan aluepääosaston projektista Ja ne rahoittavat mikroluottoprojekteja. Ja tämä on se romani pilottiprojekti, joka on hyvin tärkeä Romanien kannalta ylipäätään, jotta ne saadaan kotoutettua Eurooppaan. Tämän ohjelman äh, tehtävä on auttaa köyhtyneitä ja syrjäytyneitä lähinnä romaneja parantamaan omaa tilannettaan, tilannettaan arvo, arvokkaasti tarjoamalla niille, eli rahoituspalveluja, tietoja ja sosiaalista apua. Me nyt ja sitten Muutamassa, muutaman sekunnin haluaisin uhrata sille, että ketä, ketkä ovat romaneja. Ei varmaan tässä salissa, mutta ainakin Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella ei, monella ei ole käsityskään, mitä romanit ovat. Luulen, että se on pikkuinen vähemmistö, jotka haluavat tanssia ja soittaa, eivätkä äh, kunnioita viranomaisia. <clears throat> Tilanne on kuitenkin paljon monimutkaisempi, joka on tärkeää muistaa. Unkarissa on 7-8 prosenttia väestöstä on romaneja. Se merkitsee miljoonaa ihmistä. Ne ovat kuitenkin niitä, jotka eniten kärsivät vuoden 1990 hallinnon muutoksesta, koska kommunistihallinto oli, oli hyvin äh, sinänsä julma hallinto, mutta, mutta siellä ajettiin omaa integraatiopolitiikkaan ja he pistivät romanit työhön raskaaseen teollisuuteen, raskaaseen teollisuuteen ja ma- ma- maatalousosuuskuntiin. Ja heti kun sitten kaikki yksityistettiin, ne helmettivät työpaikkansa. <clears throat> Ja romanien ja työttömyysaste on 35 prosenttia, joka lienee pahin luku ylipäätään – Tähän liittyy sosiaalinen syrjintä ja perinteiden menettäminen. Ja sitten tällaiset gettoalueet, slummit, slummiutuminen ja omat koulunsa ja milloin tilastoja, että noin 80 prosenttia koko väestöstä ää, ää, lapsista siis käy toisen asteen oppilaitoksen väli läpi ja ainoastaan muutama romani tekee saman. Tässä on kuitenkin hyvin vähän mahdollisuuksia. Ja sitten vielä, että 70 prosenttia viimeisen viidenneksen aikana. 70 prosenttia romaneista kuuluu väestön köyhimpään viidennekseen. Jotakin täytyy kuitenkin keksiä romaneille. Eh, ja kuitenkin on otettu käyttöön etuuksia, joita me, eh, työttömyysetuuksia, joita meillä ei ollut kommunisti-aikana, mutta, mutta näiden muutosten lisäksi nämä etuudet eivät kuitenkaan oikeastaan pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa. <clears throat> Siitä syystä ajattelimme, että tämä yksityinen aloite voisi jollakin tavalla eh, saada jotain muutoksia aikaan Tästä on tehty kirjakin, ja mä joka tapauksessa ajattelin yrittää. On, on, siinä on kuitenkin tässä hankkeessa on mukana pankkiiri ja tällainen kiinteistön tällainen maanomistajakin ja, ja tässä on useitakin pankkireja mukana. Tämä on kuitenkin iso ohjelma, joka käynnistettiin omalla rahalla – ja sitten onneksi aluepääosasta tuli mukaan rahoittamaan. Näin ollen, että olen saanut vähän lisää rahaa. Me, me halusimme tällaisia riskivapaita lainoja. Sitten kuitenkin puhuttiin suhteellisen pienistä summista, muutamasta tuhannesta eurosta ne on tähdetty pitkäaikaistyöttömiin, kouluttamattomiin ja pääasiassa romaniasiakkaihin yleensä naisille, ja nämä, on, nämä luotot on tarkoitettu oikeastaan vain niin kuin tulonmuodostukseen. Tämä on tällainen ryhmäluototus. Meillä on yleensä viiden hengen ryhmiä, mutta neljästä seitsemän hengen ryhmiä, ja Me, me luotetamme yleensä jaksoittain, ajallisissa jaksoissa, jotka sitten luotosta, luotetaan, että myönnetään erinä, jotka maksetaan takaisin, sitten annetaan se toinen erä, sitten me rohkaisimme säästämiseen. Ja sitten 10 prosentin marginaali on niin kuin luotto- ja säästökoron välillä. Unkari on vaikea maa. Vaikea maa, mutta se on, siellä on liikaa sääntelyä, se on, ne on aivan ylisäännelty maa. No pankkina, ja pankki ei ole kiinnostunut so- sosiaaliseen markkinointiin, tai sosiaalisiin markkinoihin. Ja ajattelimme, että tällaista mikroluottovälinettä ei saada säällisesti säädeltyä niin, että voitaisiin ryhtyä antolainaukseen. No tässä on lyhyesti vesi kaunis. Meillä on sellainen vähittäispankki, joka toimii franchise-pohjalla, ja sitten tämä pankki vaatii omat tuotteensa, ja meille luvattiin puoli miljoonan rahoitus näitä lainoja varten ja, ja saatiin siihen valtien takuut. Tämä on tällainen niin kuin, yrityksen sosiaalinen vastuu, jossa tässä on mukana, puhutaan 400 miljoonasta kuitenkin kaiken kaikkiaan. Sitten hoidamme rahoituskustannukset, niin tämä on se 10 prosentin marginaali, mistä äsken mainitsin ja sitten antolainaus ovat, ovat maksuttomia asiakkaillemme ja se on täysin erotettu. Tämä mikrorahoituslaitos on täysin erotettu, MFI, mikrorahoitusaloite. Ja me emme usko koskaan voittavamme tälle toiminnalle – nyt jos meillä on 20, 30 000, 100 000 asiakasta, niin me emme kuitenkaan tällä toiminnalla saa koskaan pääse plussan puolella. Ehkä se kuulostaa ylimieliseltä, mutta kaikki ne, jotka ovat mukana, niin he hyötyvät. Pankkiiri on toimitusjohtaja, pankki on kuitenkin kannattava ja myös äh, äh, kiinteistönomistajat hyötyy. Ja me puhumme kuitenkin vain 10-15 prosentin osuudesta, jotka ovat romaneja. Me katsomme, että tämä on erityinen palvelu. Jonkun täytyy tehdä tällaista, jos joku muu haluaa tehdä, mikä siinä. Tämä on sosiaalinen, tässä on kysymys sosiaalisesta vaikutuksesta, johon me tähtäämme. Ja me katsomme, että me palaamme myöhemmin tähänkin asiaan. Meistä tämä voi olla aika edustavaa toimintaa meillä tietenkin, tietenkin tietenkin tämän harjoituksen päätöksi nähdään, mitkä ovat ne lainakohtaiset kulut. Jos se on sitten pienempi, niin sitten ne, ne, ne varsinaiset edunsaajat ovat, ovat työttömiä, koska joka, jos joku on, jo, jo, me voimme kuitenkin laskea, kuinka paljon tämä ohjelma maksaa per capita ja mikä on sen sosiaaliset vaikutukset. Me teimme tämän päätöksen, että tämä saattaa kuulostaa dramaattiselta, että me aiomme rahoittaa ainoastaan laillista liiketoimintaa. Meidän asiakkaidemme täytyy rekisteröityä eh, ja kuitenkin puhutaan eh, valtavasta byrokratiamäärästä, joka tietenkin vaikeuttaa toimintaa. Me päätimme kuitenkin, että me emme halua mitenkään pimeitä markkinoita. Jotkut pankit joissakin maissa toimivat näin, erityisesti Romanian kohdalla – niin kuin Makedoniassa, mutta me katsoimme, että jos me emme pysty on, pärjäämään tällä niin kuin laillisessa toiminnassa, niin se on hyödytöntä, mitä me yritämme tehdä. Annan muutaman esimerkin, miksi tämä on niin vaikeaa perustaa äh, yrityksiä äh, niin kuin laillisessa, laillisella, lailliseen tyyliin työttömät Romanissa saavat noin 100 euroa kuussa sosiaalietuutena tai työttömyysetuutena, ja perheiden pitää pärjätä sillä. Kuitenkin siitä päivästä lähtee, kun hän rekisteröityy itsenäiseksi yrittäjäksi, yksityisyrittäjäksi, niin hallitus lähtee siitä, että hän saa vähemmäispalkan, niin vähemmäispalkka on 300 euroa kuukaudessa. Ja hänen pitäisi sitten maksaa siitä, siitä sosiaalietuudet sen jälkeen. Mutta ensi, oikein alusta pitäen me emme ole hyötyneet, me emme voittaneet mitään. Tästä me laskutamme, sitten maksatamme siitä öö, sosiaalivakuutusjärjestelmään, jos hän on jos hän rekisteröityy tällaisiin torikauppiaksi, joka myy vihanneksia, niin, niin hänen täytyy suorittaa tutkinto johon täytyy opiskella 70 tuntia, myös englantia. Voisitte kuvitella, että, että romaninainen, joka, joka tapauksessa myy niitä vihanneksiaan, pystyäkseen rekisteröitymään ja maksamaan ö, näitä sosiaalivakuutusmaksuja. Hänen täytyy suorittaa tämä koe, joka tietenkin maksaa aika lailla rahaa. Ja vielä, vielä liike-elämän englantia täytyy oppia. Joka tapauksessa tämä on meidän ongelmamme, joka meidän täytyy ratkaista <clears throat> tämän byrokratian kanssa. Ja meillä on Romanian slummeja niin kylissä kuin kaupungeissakin. Ja siellä tehdään kenttätyötä. Siellä ei kysytä, oletko romani vai etkö. Se siis joku, joka asuu siellä, niin on todennäköisesti romani. Ellei hän ole romani, niin mikä siinä? Ei se haittaa meitä. Ja tässä aletaan muodostaa näitä ryhmiä, jotka sitten pääsisivät näihin, näihin etuksien piiriin. Alku on vaikeaa, ihmiset eivät luota toisiinsa, mutta yleensä se kuitenkin jossakin vaiheessa lähtee toimimaan. Periaatteessa tämä ajatuksena oli, että yhdistää tämä nämä sosiaaliset ponnistelut kohtuulliseen eh, yritystoiminnan opastuksen laatuun. Voidaan kuitenkin piti selvittää, minkä tyyppistä liiketoimintaa haluat harjoittaa. Tietenkin haluat tehdä rahaa ja, ja millä tavalla sinä kuvittelet, että saat tehtyä rahaa. Eh, sitten oletko varma, että pystyt maksamaan tämän luoton takaisin eh, viiko, viikoittain tai joltakin muulla, muulla pohjalla? Millä tavalla niin kuin ihmiset oppivat ajattelemaan, että täytyy maksaa vakuutusmaksut ja niin poispäin. Tästä muodostuu tällaista niin kuin liiketoiminnan opastusta, jota asiakkaat eivät koskaan nähneet aikaisemmin, mutta he, ei, tällainen mikroluottokokemuskin on uusi. Sitten ei, Usein on sellainen, että nämä luotot, luotonsaajat saavat luoton ja sitten tuovat, tulevat maksamaan sen jonkin ajan kuluttua takaisin, sitten uuden luoton ja niin poispäin. Joka tapauksessa me olemme määritelleet vissit kriteerit. Me sanomme, että ellei 78 prosenttia lainoista, niin 78 niin prosenttia maksetaan lainoista takaisin, ellei näin tapahdu. Me emme suosittele tätä ohjelmaa emme koskaan pääse 95 prosentin takaisinmaksuosuuteen. Mutta jos 78 prosenttia lainoista maksetaan takaisin, niin 10 prosentin marginaali oikeastaan kattaa sen, sen aukon. Me myös me haluamme, että asiakkaat ottaisivat myös toisen luoton, koska toinen luotto sitten on, osoittaa, että heidän liiketoimintansa pyörii. Ja sitten tuli se toinen luototus, ja me todellakin haluamme mitata sitä sosiaalista vaikutusta, josta puhuin aikaisemminkin. Me, me pohdimme, kuinka paljon luototus maksaa ja kuinka paljon sitten, kuinka suuresta ihmismäärästä teoreettisesti voisi olla kysymys, jotka sitten maksaisivat jotka sitten, josta tietenkin myös hallinto, hallitus tai valtio hyötyy sillä tavalla, että eivät joudu maksamaan työttömyysetuuksia ja niin poispäin. E, nyt Maailmanpankki ja komission aluepääosasto on mukana ja myös Euroopan jälleenrakennuspankki seuraa tätä toimintaa. Mit täytyy sitten oli aika kiinnostavaa lähteä näihin kyliin, josta me aloitimme toimintamme, koska ihmiset ja asuvat sitten suljettujen ovien takana ja sitten asuvat sellaisissa olosuhteissa, joita voi ihmettelee, että voiko sellaisessa asua. Eivät tekevät pimeätä työtä, eivät luota kehenkään, ja sitten kun me, me olemme huomanneet, että vissiä muutosta se tapahtuu nyt hitaasti, ihmiset alkavat opittaa toisiaan ja maksaa vakuutusmaksuja. Jos me todellakin pääsemme todelliseen muutokseen näissä pienissä yhteisöissä, niin silloin jotkut ihmiset, jotkut nauravat toisille, että, että, että, että ne tulevat kokoukseen, me kuitenkin vaan petkutamme heitä. Että me emme anna heille rahaa, me otamme heitä, otamme heitä rahaa. Se oli kuitenkin aika ihmeellinen juttu, että sitten kun ihminen, ihmiset, jotka jaksoivat jatkaa ja tulivat näihin tapaamisiin, niin todellakin saivat sitten ensimmäisen luottonsa eräät heistä sitten tota, saivat tota, joutuivat vaikeuksiin, koska kun he olivat saaneet luottoa, niin sitten perheeseen halusivat että päästä, päästä hyötymään tästä luotosta, jonka he olivat saaneet. No, olen tehnyt, puhunut tässä aika pitkään, mutta en usko, että minulla enää on paljon lisättävää tähän. Mutta tärkeää on, että ei voida odottaa, että tällainen organisaatio tuo tekisi rahaa. Se voi tehdä rahaa vain, jos käytetään erilaisia sääntöjä eikä tähdätä siihen tarkoitukseen, jota me haluamme tehdä. Ja siitä syystä en vielä tiedä tarpeeksi progressista, mutta minusta Euroopan unionin pitäisi pohtia sitä, että perustettaisiin tai mietittäisiin tällaisia rakenteita, joilla rahoitetaan järjestöjä, joissa rahoitus ei toimi, mutta toiminta pyörii. On muitakin pankkeja. Olen varma, että BNP Paribas, sen Budapestin toimisto olisi kiinnostunut osallistumaan tähän meidän toimintaamme. Minusta pankit pitävät tehdä se, eivät halua tehdä sitä työtä, koska tämä ei ole sellaista tyypillistä pankkien työtä rahoituksen pitäisi olla ok, mutta operatiiviset kustannukset täytyy kattaa ja ne, on, ovat kalliita. Toivottavasti Maailmanpankki ja YK on kehitysinstituutio voivat lähteä heille mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ja lopuksi ennen kuin kysymyksiin siirrymme, on Mikrostartin vetäjä herra Patrick Sapi 10 minuuttia. Ehkä pitäytyy sittenkin kymmenen. Minä puhun ranskaa. Je représente ici, euh, madame... Edustan teillä Rovan Novakia. Hän jäi Pariisiin valitettavasti terveyssyistä ja hän pyysi minua edustamaan itseään täällä. Ennen kuin menen tähän asiasisältöön, voisin ehkä kertoa teille vähän kontekstista, joka liittyy Euroopan mikroluototusalaan. Noin 20 vuoden ajan mikrorahoitus on ollut merkittävässä nousussa kaikissa Euroopan demokratioissa. Palvelut ovat kehittyneet. Joissakin valtioissa samaan aikaan teollistuminen on purkautunut. Samaan aikaan itsenäinen ammatin harjoittaminen on lisääntynyt valtavasti ja valitettavasti talouskriisit ovat vaikuttaneet asiaan ja ne ovat iskeneet kaikkein haavoittuvaisimpiin ja nämä kaikki elementit yhdessä ovat vaikuttaneet mikroluototuksen kehittymiseen. Kuten Emmanuel tälle sanoi juuri, on, on otettava huomioon myös se, että pankkeet ovat kiinnostuneet tästä. Ne näkevät mikroluototuksessa potentiaalisia markkinoita tai mahdollisuuksia korostaa yritysvastuutaan ja, ja Tähän liittyy myös, jäsen, myös valtioiden ja Euroopan toimielinten kiinnostus alaan. Nämä ovatkin ottaneet käyttöön välineitä, joiden ansiosta kymmenet mikrorahoituslaitokset ovat voineet kehittyä. Rahoitus ja teknistä tukea on kehitetty eurooppalaisen mikroluototusaloitteen kautta vuonna 2007 ja, ja vuonna 2009 Euroopan investointien rahastosta saatiin 20 miljoonaa euroa rahoitusta ja vuonna 2010 100 miljoonaa. Nämä olivat Euroopan investointipankin takamia ja myös Jasminista on saatu teknistä tukea. Tämä hankehan aloitettiin vuonna 2009. Näitä välineitä on kuitenkin vaikea käyttää, mikäli ei paranneta oikeudellista ja institutionaalista mikroluototuksen ja mikroyritysten ympäristöä. Tiettyjä esteitä on olemassa mikroluottojen kehittymiselle. Ne pitäisi jäsenvaltiosta poistaa. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita ei ole vielä olemassa sääntelypuitteita ja institutionaalisia puitteita, joiden kautta mikroluotot voisivat kehittää Euroopassa. Tämä koskee rahoitusalan sääntelyä. Annan tästä kaksi esimerkkiä josta Emmanuel de Lutselkin puhui. Ensinnäkin on poistettu äh, korkokatot. Joissakin maissa niitä haluttiin säilyttää myös pienten äh, lainojen osalle pienille yrittäjille. Toisaalta on tehty mahdolliseksi lainan ottaminen lainan antamista varten. Tämä rahoitusalan sääntelystä, mutta vielä puuttuu äh, harmonisoitu lähestymistapa koskee niin itsenäisten ammatinharjoittajien työtä, ja, joka sopisi tähän tarkoitukseen merkittävien rahoitusvälineiden kautta mikroluotto voi kuitenkin kehittyä. Nyt vuodesta 2007 alkaen on, on tehty suuria askelita eteenpäin ja e, mikrorahoitus on kehittynyt kaikille Euroopalla, Euroopassa muun muassa Jasmin ja Progress-välineiden kautta on voitu mm, mikrorahoituslaitosten kautta taata lainoja kiinnostavilla koroilla ja on voitu kerätä omaa pääomaa ja hyötyä teknisestä avusta. Tämä on ollut tarpeellista erityisesti perusteella oleville laitoksille. Meitä lähellä oleva esimerkki, jolla voimme luonnehtia tätä tilannetta, koskee Microstart-yrityksen perustamista. Se on sosiaalinen voittoa e- e- yritys ja se on yhteisyritys, jossa on mukana Ranskan ADIE ja Belgian PNB Paribas Fortis ja toivottavasti myös Euroopan investointirahasta. MicroStar perustettiin juuri tämän vuoden syyskuussa ja se oli tulosta Adien ja PNB Pariban yhteistyöstä. Nämä elimet eivät kuitenkaan ole aikaisemmin menneet näin pitkälle yhteistyössään ja nyt on todella, perustettu todella yhteinen mikrorahoituslaitos, jonka pitäisi ottaa vastaan ensimmäiset asiakkaansa Brysselissä ensi tammikuussa. Tämä on pilottihanke, joka on Brysselin kahdessa korttelissa läsnä alkupääoma on noin 1,2 miljoonaa euroa. Ja se on saatu PNB Paribas Fortisilta yhtäältä ja toisaan, että pian eh, sitä saadaan myös Euroopan investointirahastolta. ADIE-järjestöltä saadaan eh, tietotaitoa ja kokemuksia Ranskasta. PNB Paribas eh, tuo pääomaa ja mm, luotottaa hanketta myös 750 000 eurolla 48 kuukaudeksi niin, että voidaan soveltaa markkinakorkoja. Euroopan investointirahasto takaa lainat 75 prosenttisesti progress-välineen puitteissa ja se tulee mukaan osakkeenomistajana joulukuussa 2010 MicroStartin perustamalla PNB Paribas ja EIR vahvistavat yhteistyötään ja tekevät tällaisen pilottihankkeen. Kyseessä on innovoiva yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on rahoittaa lähes 800 uutta asiakasta pilottivaiheessa, joka kestää vuoden 2012 loppuun asti. Yksi tavoitteista, johon pyrimme, koskee sitä, että osoittaa, ehdottaisimme, että mikrostartin taloudellinen malli on sellainen, jossa auto, oma, oma rahoitus onnistuu vuodesta 2017 alkaen ja näin sen elinkelpoisuus pitkällä aikavälillä voidaan taata ja tämä on tietenkin asiakkaiden etu. Olisi kuitenkin vielä tarkasteltavaa muita vaihtoehtoja. Mikäli mikroluototus jatkaa kasvuaan Euroopassa, Meillä on edessämme kolme merkittävää haastetta. Ensinnäkin Euroopan toimielimien olisi otettava käyttöön tukiohjelmia, jotka soveltuvat pienille mikrorahoituslaitoksille. Olemassa olevien välineen kanssa nämä laitokset voivat merkittävästi kasvaa, mutta ne eivät ole oikein soveltuvia pienten mikrorahoituslaitosten perustamiseen, joilla on vaikeuksia hallinnoida näitä monimutkaisia välineitä tai saada lisää rahoitusta. Kaikkein parasta olisi, jos saataisiin aikaan yksinkertaistettuja palveluja paketin muodossa näitä pieniä laitoksia varten. Siinä voisi olla välttämättömiä rahoitusvälineitä, kuten luottoja ja takkeita – takuita, ja, mutta lisäksi myös pieni starttiraha, jota ei tarvitsisi maksaa takaisin. Vastavuoroisesti mikrorahoituslaitos sitoutuisi liiketoimintasuunnitelmansa kautta käyttämään tämän starttirahansa asianmukaisesti. Tämä on ensimmäinen haaste. Me Sitten toinen haaste koskee yhtenäismarkkinasäädöksen täytäntöönpanoa ja Small Business Actin uudistamista, tarkistamista olisi rohkaistava itsenäistä ammatin harjoittamista kaikkialla Euroopassa on, on nousussa pienten tuotanto yksiköiden syntyminen Ranskassa vuodesta 2009 alkaen on otettu käyttöön niin sanottu autoentrepreneur itsenäisen ammattinharjoittajan status, jonka myötä on saatu syntymään satoja tuhansia uusia yrityksiä purkamalla tiettyjä vero- ja sosiaalivelvoitteita ja tekemällä niistä joustavampia näitä pieniä toimijoita varten. Tällaista kehitystä olisi tuettava luomalla eurooppalainen itsenäisen ammatin harjoittajana status. Tämä voisi onnistua tulevina vuosina, vuosina ja näin mikroyrittäjät voisivat kukoistaa. Edelleen sääntely est, esteet olisi helppo poistaa pieniltä yrittäjiltä. Tämä helpottaisi nuorten ja vähemmän koulutettujen henkilöiden työn saantia. Kolmas haaste koskee ehdotusta, joka olisi suotuissa, joka, jonka myötä luotaisiin sääntö, sääntelykehikset, jotka ovat suotuisempia mikrorahoituksille. Kaikkialla Euroopassa on tällaista sosiaalista yritystoimintaa syntymässä Social Coalition Englannissa, Positive Entrepreneurs Belgiassa, Movement des Entrepreneurs Socio Ranskassa. Tässäkin on selkeästi uutta nousua. Sosiaaliset tarkoitukset ovat tulleet tärkeäksi ja ne vastaavat äh, eurooppalaista mikroluototustoiminnan periaatteita. Euro, eurooppalaisen mikroluototuslaitoksen statuksen luominen äh, mikrostartin tapaisesti voisi merkitä tämän tyyppisten laitosten äh, määrän lisääntymistä ja helpottaa mallien vertailua kaikkialla Euroopassa. Mikroluototuksen kautta voidaan helpottaa käynnissä olevaa taloudellista muutosta tarjoamalla välineitä mikroyrityksille ja tuomalla työpaikkoja ja väestönosille, jotka ovat vaikeuksissa. Mikroluototus on myös taloudellisen demokratisoinnin väline, jonka avulla kansalaiset voivat vastata omasta kohtalostaan. Kyseessä on myös sosiaalinen väline, joka edistää Euroopan sosiaalista koheesiota ja suojelee Euroopan globalisaation aikakautena. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Pitäydytte myös aikarajaan. Ka- 12 mennessä meidän pitäisi lopetella tämä, että Romaniasian jää puolisen tuntia. Ensimmäisenä jäsenenä Rova Piewska. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Przede wszystkim gratuluję. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitokset näistä hyvistä asiantuntijoista kokouksessamme. Aina emme ole olleet näin onnekkaita. Hyvä, että tästä on muodostumassa perinne. Kiitos asiantuntijoille mielenkiintoisista alustuksista. Rouva Brun Leon puhui mikroluototuksen täytäntöönpanosta. Tässä on paljon kuultu myös tarpeesta tarjota rahaa mikroyrityksillä. Olen kuitenkin yllättynyt, että käyttöaste on näin alhainen. Mikä on syy siihen? On no, ehkä. Onko tiedon puute, vajavainen valistus, joka ei saavuttaa ehkä lopullisia ja Haluaisin tähän jonkinlaista selvitystä. Myös toiseen huolenaiheeseen niin puhuitte, että Itä-Euroopassa varat menevät lähinnä siihen, että tuetaan romaneja, kun taas läntisessä Euroopassa tuetaan lähinnä taloudellista kasvua. Olen sen huolestunut ei niin, että olisi Rumania vastaan. Minä tulin itse alueelta, jossa on maani suurin saksankielinen vähemmistö, mutta myös romanivähemmistö. Me olemme monikulttuurinen maa ja osaamme kyllä tehdä työtä romanien kanssa. Olemme tavallaan mallimaan siinä, miten yhteistyötä pitäisi harjoittaa Romanian kanssa. Herra de Lutzel totesi, että me voisimme jopa kolmankertaistaa varat, koska niin paljon on mielenkiintoa. Hän kyllä totesi myös, että mikroluotot ovat riskaaveleja välineitä, joista koituu paljon hallintokustannuksia. No jos kerran näin on, niin ehkä meidän pitäisi varmistaa, että näitä varoja sitten käytetään myös tuloksellisesti. Harjoitetaanko mikälaista seurantaa siinä, miten tehokkaasti näitä varoja käytetään? Ehkä näin löydettäisiin parempia ratkaisukeinoja jatkossa. Olen samaa mieltä herra Gallusekin kanssa, hän totesi, että yritykset tukevat organisaatiot ovat hyvin kaoottisia. Ehkä kannattaisi miettiä niitä järjestäjän järjestykseen, tarjota parempaa tukea yrityksille. Miten tarttua tähän tehtävään? Helppo tietenkin sanoa, että asia pitää panna kuntoon, mutta onko meillä välineitä Pidin kovasti herra Urjakin mainitsemista esimerkistä. Toivottavasti mä äänsin nimenne oikein. Teidän hankkeessanne pääsette tilanteeseen, jossa sydän ja järki kohtaavat. Se ei välttämättä ole aina onnistunut. Oletteko onnistuneet näissä esimerkkeissä? Niitähän voisi edistää laajemminkin Euroopan. Kiitoksia kovasti rouva Elisabeth Moran. Oui, merci. Euh, Moi, je voudrais aussi dire... Kiitoksia. Minäkin haluaisin sanoa, että tämän aamuinen kuuleminen on ollut äärimmäisen kiinnostava. Meillä on kerrankin todellisia asiantuntijoita, jotka jotka esittävät pohdintoja ja konkreettisia, antavat konkreettisia tietoja. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa siitä, että tämä on ollut todella kiinnostava kuuleminen. Haluaisin kysyä jotakin asiantuntijoilta he sanoivat, että on aika vaikea päästä kaikkien köyhimpien parin näiden mikroluottojen kautta. Haluaisin tietää, onko teillä tilastoja, joissa identifioitaisiin ja eriteltäisiin, kuinka hyvin no, köyhät naiset voivat hyötyä näistä rahoituksista kansainvälisesti ja teilleen yleensä naiset ovat juuri nimenomaan pyytäneet ja saaneet näitä mikroluottoja. Mikä tilanne mahtaa olla Euroopassa? Thank you. Kiitos. Elisabeth Schröter. Ähm, Kiitoksia. No, niin, minä olen kyllä selvästi nähnyt, että on tämän Unkarin esimerkin valossa, miten näitä mikroluottoja voidaan edistää. aprikoi vain, että nämä hyvin pienet, että te käytätte tätä progressin mikroluottoa, ettekä välttämättä Euroopan sosiaalirahastoa, koska kaikki se, mitä, mitä sanoitte, että kaikkea voidaan tukea, myös tätä yhdistelmää, niin että tiettyihin asioihin voidaan antaa tiettyä tukea, eikä tämä ole pelkästään Unkari, eräissä muissa jäsenvaltioissa tämä tehtiin varsin onnistuneesti, koska progressi on, järjestelmä on varsin pieni ja siinä on aika lailla vähän rahaa. Ja teidän projektinne tarvitsee tukea ja Euroopan sosiaalirahasto on jo monta vuotta ollut seitsemän vuotta toiminut näissä asioissa. Siksi ihmetyttääkin, että te ette ole käyttänyt tätä mahdollisuutta hyväksenne. Sitten olen oikeastaan hämmästynyt siitä, miten hitaasti tämä menee eteenpäin ja miten vaikeaa tämä on yhtäältä ne, jotka ovat tekemisissä käyttäjien kanssa suora ja, äh, ja mikroluototuksen, luotonannan kanssa, että se on tappiollista kaup- liiketoimintaa, mutta toisaalta olemme kuulleet Euroopan investointirahastolta, että kyllä, me haluamme jatkaa tätä ja me haluamme lisää rahaa ja äh, voisi tulla tuottoakin. No miten, tämä, miten nämä oikein istuvat yhteen, miten te toimitte, pitääkö äh, palauttavatko nämä äh, välittäjät teille äh, äh, nämä takaisin ja kuka, kantaa riski, kuka vastaa riskistä, kenelle se riski kuuluu. Tämä kiinnostaisi tietää, kuka on vastuussa riskistä ja kuka huolehtii siitä, että, tämä, että liiketoiminta jää plussan puolelle. Tämä kiinnostaisi erityisesti minua tässä investointirahaston kohdalla, miten te tätä työtä teette ja miten Euroopan investointi investointirahasto tämän on tehnyt. Tiedän keskustelusta investointipankin kanssa, että investointipankki ei ole valmis kantamaan tätä riskiä. Kuka sitten maksaa sen riski. Uh, thank you. Kiitos. Lopuksi Kinga Guns mahdollisimman lyhyesti minä esitänkin, että koska aika rientää, niin tiedän, että asiantuntijat ovat ottaneet myös muistiinpanoja. Ehkä voisitte sähköpostitse vastata niin että kaikki jäsenet, jotka eivät olleet paikalla, koska meidän täytyy varata aikaa romaanikeskustelun varten. Se, tämä johtuu siitä, että on paljon lentoja, juniakin moni jäsen on pyytänyt, että noin neljältä lopettelemme tänään, että ihmiset pääsevät koteihinsa. Tämä johtuu poikkeusoloista. Kinga Gons. Fundamental issues, I think. You want to maybe discuss them. Ruusasioista on kyse kuitenkin, josta voitaisiin keskustella. Thank you very much. Uh, I... Kiitoksia kovasti. Ihan lyhyesti. Tässä on, oli paljon kysymyksiä jo alussakin ja sai vastauksiakin niihin, mutta on muutama kysymys myös ilman vastausta. Tämä oli mielenkiintoinen kuulemistilaisuus monessakin mielessä. Minä vain korostan sitä, että emme ole sitä mieltä, että että mikroluotto on ihmeratkaisu. Ei se voi kaikkia sosiaalisia ongelmia ratkaista, emme niin ajattele. Mutta herra Kuljakin esitys osoitti, että se on sellainen väline, josta voi olla hyötyä huonommassa asemassa oleville ryhmille, syrjäytyneille, kuten romaaneille. Tässä on sellainen väärinkäsitys, että varat menisivät Keski- ja Itä-Euroopassa pelkästään romaanille, ei pidä paikkaansa. Tämä on ainutlaatuinen pyrkimys ottaa huomioon myös romanit varojen myöntämisessä. Minä myös rohkaisisin näitä järjestöjä keskittymään paremmin huonommassa asemassa oleviin ryhmiin viitasi siihen, mitä täällä kuultiin aikaisemmin, että perusolettamus on, että sosiaalirahasto raha, rahoittaa mentoroinnin, koulutuksen, käyttökulut järjestöissä, jotka voivat kohderyhmien kanssa tehdä työtä. Mielestäni tämä on keskeistä. Muuten tämä on täysin hyödytöntä, ellei sitä voida varmistaa. Minä ainakaan olen vakuuttunut siitä, että parlamentti valiokunta haluaisi voimavaroja osoittaa progressista tähän ohjelmaan. Siinä on taas yksi ohjelma, joka ei kuitenkaan saavuta ryhmien. Te mainitsitte, että ei ole realistista ajatella 2 prosentin korkoa, mutta jos ajatellaan 2 prosenttia-75 prosenttia, niin siihenkin mahtuu vielä lukuja. Mielestäni kohtuullinen korko on varmasti hyväksyttävissä jos se perustuu liiketoimintaan. Eli todellakin haluaisin, että saataisiin ensimmäinen raportti. Minä luotan siihen, että te viestitte, löytyisi välikäsiä eri maissa. Puhutte saavuttamisesta, toivottavasti voitte tätä vielä kohentaa. Ja viittaa siihen, mitä Elisabeth Schroeder totesi, että minunkin mielestäni toiminta on hidasta. Totta kai se vie aikaa, mutta me tarvitsemme ohjelman, joka auttaa ihmisiä ruohonjuuritasolla. Että siinä on myös sosiaalirahastonkin varoja, erilaisia yhdistelmiä. Ja sitten ES RR kattaa käyttökulut. Se on hyvä yhdistelmä, kiitoksia kovasti. Me todellakin mielenkiinnolla osoitamme ensimmäistä mietintöä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Valitettavasti meillä ei ole aikaa. Meillä on Romania varten oma esittelimme, joka joutuu lähtemään 12.15. ja ja tämä keskustelu, joka nyt tulee, liittyy romaaneihin, on erittäin tärkeää, että Kiitoksia kovasti asiantuntijoille. Tiedän, että olette tehneet muistiinpanoja. Vois, vain voisitte sähköpostitse toimittaa tietoja sihteeristölle, ei pelkästään näille kysymyksille, joita täällä esineet esittivät, vaan jos sopii, niin toimitamme ne myös muille jäsenille, koska eivät voineet olla paikalla. Mielestäni on erittäin tärkeää, että näin teemme. Tiedän, että samanlaisia kysymyksiä olisi varmaan heiltäkin tullut, jos olisivat voineet olla paikan päällä. Kiitoksia kovasti. Nyt tällaisena kamalana päivinä, kun on tulemaan, toivottavasti teillä ei ole vaikeuksia päästä takaisin. Kannatti kuitenkin järjestää näitä. Toivottavasti olisi ollut toisena päivänä, kun ei olisi niin paljon lunta niin monessa jäsenvaltiossa. Kiitoksia kovasti. Ja nyt välittömästi puheenvuorossa on Kinga Könch. Kinga, uh, to speak. Kinga, sinä voit puhua tästä romani lausunnosta. Uh, Kinga, you could take, um... neljä minuuttia korkeintaan ja sitten kantavapauksien valiokunnan kolme minuuttia ja sitten muut kolme. Aloitetaan. Nämä aloitetulkit olevat täällä pidemmän kuin puoli yhteen. Uh, okay, I try to be... No niin, yritän, yritän olla hyvin lyhyt sanainen tässä on pikkusen päällekkäisiä asioita edellisen kuulemistilaisuuden kanssa, kuten romanit. Kuitenkin toteaisin, sanoisin muutaman sanan tästä näistä olosuhteista ja, ja kokonaan kontekstista. Tämähän perustuu 15 artiklaan tämä käsittely ja puheenjohtajakokouksen päätös oli aika myöhään, tuli aika myöhään ja minun piti laatia lausuntoni ennen kuin tämä päätös tehtiin puheenjohtajakokouksessa ja jopa ennen kuin äh, mietinnön lopullinen versio oli saatu, saatettu paperille. Kyllä me tarvitsemme tässä lisää aikaa yksityiskohtien viilaamiseen ja toimien koordinointiin. Tämä on kuitenkin tärkeää. Mietin, että meillä oli eilen kuulemistilaisuus, niin kuin toisessa päivänäkin libavaliokunnassa, jossa käsiteltiin näitä asioita. Ja toinen tehtävämme onkin koordinoida jollain tavalla vanha tai aikataulu komission aikatauluun. Ja tämä oli aika tärkeä juttu siinä mielessä, että komissio sanoi, että ne, komissio esittelisi seurantatiedonantonsa edellisestä tiedonannosta 9. huhtikuuta Minusta meidän pitäisi nähdä tämä ensimmäinen versio tästä komission tiedonannosta ennen kuin me lähdemme finalisoimaan omaa paperiamme, koska muussa tapauksessa meiltä katoaa mahdollisuus vaikuttaa ja koordinoida näitä ponnisteluja komission kanssa. Ja Unkari puheenjohtajamaana on asettanut priori, yhdeksi prioriteetiksi nämä asiat, ja tässä on tarkoitus keskustella Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa, näin ollen siihen on aikaa vielä aika hyvin. Aikatauluhan aika on aika tärkeä, mutta, mutta jonkin verran tästä sisällöstä, ja puhun todella lyhyesti. En nyt puhu koko sisällöstä, koska kaikki, kaikki ovat saaneet tämän tekstin. Ja sehän on kaikilla virallisilla kielilläkin. Halusin puhua tässä lausunnossani näistä pää, sosiaalisen integraation pää kysymyksistä Romanian osalta. Ja, ja oikeastaan haluaisin puhu, puhuakin enemmän siitä, millä tavalla nämä toimenpiteet pannaan täytäntöön. Ja puhuisinkin myös rahoituksesta, EU-rahoituksesta. Ei ole kysymys pelkästään siitä rahoituksen tasosta, vaan siitä, miten, miten saadaan kohdennettua ja mit, mitä rah- meidän pitäisi saada kokonaisvaltaisempi rahoitusjärjestelmä, myös joustavampi rahoitustyyppi. Ja tarvitsemme myös asenteiden muuttumista näissä kysymyksissä on tärkeää, että kansallisessa strategiassa vuodelle 2020 strategian osalta siinä pitäisi olla oma lukunsa köyhyyden kitkemisestä – mukaan lukien romanit ja heidän asemansa. Me tarvitsemme tietoa sosiaalista, sosiaalitaloudellisesta tilanteesta romanien keskuudessa ja rahoituksesta. On myös tärkeää kysyä OECD ja ILON tyyppisiltä kansainvälisiltä järjestöiltä, että niidenkin raportoinnissa olisi mukana romanien tilanne, rakennerahastojen käyttö ja valtavirtaistaminen ja syrjinnän poistaminen ja vahva seuranta, joka perustuu benchmark-indikaattoreihin ja yhteisrahoitus ja täydentävät toimet, eli EU-rahastojen kesken, yksinkertaistetut menettelyt, sitten yhteinen toiminta eri tasolla, eri tasoilla, EU-tasolla, kansallisella ja paikallisella tasolla, jossa pyritään saamaan myös paikallisia aluehallinto mukaan näihin romani, tähän romanityöhön. Olisin iloinen, e, mielelläni esittäisin muutaman tarkistuksen asiaan. Ja me pyrimme tietenkin e, e, myös live-valiokunnan kanssa siihen suuntaan, että saataisiin hyviä kompromissitarkistuksia. Tällä voidaan vaikuttaa neuvostoon ja yhteistyössä komission kanssa me voimme päästä eteenpäin tässä prosessissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Tiedän, että on vaikeaa puhua kattavasta aiheesta aina lyhyesti. Sitten seuraavaksi esittelijä kolme minuuttia Libevaliokunnasta. Rova Jirovka. Kiitoksia Rova puheenjohtaja, hyvät kollegat. On hyvä, että saa puhua mietinnöstäni, mutta ensinnä kiittäisin Kinga Göntsiä, yhteisesittelijää tästä kattavasta lausunnosta. Oikeastaan kaikki lausunnossa olevat seikat noudattavat minun mietintöäni, eli voin niitä tukea täysin mittaisesti ja kokonaan. Jos sopii, paalaisin joihinkin huomioihin, huomioihin ja kerron, mitä niistä ajattelen itse. Teidän lausunnossa ne niin olennaiset ja tärkeintä ovat nimenomaan varat, rahoitus. Te peräkulutatte joustavampia ohjelmia, täydentävyyttä haette myös. Mielestäni tämä on valtava ongelma romaniohjelmien rahoituksessa. Sääntelyn muuttamiset ei tapahdu päällekkäistä rahoitusta. Me tiedämme myös, kuinka paljon tässä on virkavaltaisuutta monien kansalaisjärjestöjen harteilla, kun hakevat rahoitusta. Nämä ovat kaikki hyvin tärkeitä seikkoja, olen aivan niiden takana minäkin. Varsinkin kestävyys, jatkuvuus on tärkeää myös rahoituksessa, jos ajatellaan nykyisiä rahastoja, niin usein tämä on ollut ongelmallista. Pitkällä aikavälillä tämä on erittäin tärkeää, kun mietitään Equal-ohjelmaa, ja ESR vuoteen 2013. Se oli jo menetys. Puhutte myös yhteensovittamisesta, jota parannettaisiin järjestöjen kesken, mutta uskon, että olisi myös tärkeää yhteensovittaa eri politiikkaa. Jos ajatellaan maaseudun kehittämistä, aluekehityspolitiikkaa, täytyy tukea synergiaa ja täydentävyyttä. Täytäntöpano Sääntöjä täytyy yksinkertaistaa, koska se on valtava taakkaa ja meidän täytyy pärkäisyys poistaa eri lähteiden välillä, että voidaan maksimoida potentiaali. Kohdassa 3 ja 12 mainitsette myös selvitysten merkityksen tietääksemme, mikä on sosiaalistalouden tilanne romanien parissa. Ja sitten No, tämä on valtava kompleksi. Kohdassa kahdeksan omassa mietinnässä haluan tällaisen kriisikartan, jotta tiedetään, missä köyhyys on iskenyt pahiten ihmisiin. Siellä on paljon romanejakin. Nämä ohjelmat edellyttävät myös puuttumista nopeammin, koska tilanne on niin huono väestöllä pelkästään köyhän alueella, vaan he ovat köyhyys kierteessä, joka on nyt katkaistava. Jos ei sitä tehdä pitkällä aikavälillä, niin se halvannuttaisi, johtaisi myös sosiaaliseen jännittyneisyyteen. Täytyy selvittää kriisialueet ja aloittaa ohjelmat siellä. Se on tärkeää. Jotkut väittävät, että se on kovin kallista. Minä taas väitän, että tämä on kuitenkin halvempaa kuin mitä ongelmia sitten jatkossa tulisi, ja jäsenvaltiot tuntevat sen jonahoissaan. Yksi ja yksitoista kohdissa ilokseni tuette ajatusta komission vastuusta, varsinkin heidän erityisvastuutaan. Te vetoatte myös jäsenvaltioihin, että on konkreettisia täsmällisiä tavoitteita mitattavia tavoitteita myös. Ja sitten sosiaalinen osallistaminen 2020 strategian pohjalta. Tässä haluaisin kuitenkin tähdentää, että tässä on osittain päällekkäisyyttä, ei kokonaan kuitenkin näiden kahden aloitteen kesken. Strategiat menevät päällekkäin osin, mutta on minunkin mietinnössä on muita kohtia, joissa halutaan omaa romaanistrategiaa se vahvistaisi puolin ja toisin, kun ne eivät kuitenkaan ole aivan identtisiä. Tätä tähdenän kovasti myös työasiakirjassani. Lopuksi huomio erityiselimeen, jossa tässä vetoamme komissioon. Toivottavasti varoisitte olette samaa mieltä tässä, että nykyinen työryhmä, joka on juuri käynnistetty, olemme kuusi vuotta halunneet kunnon työryhmän, ei vain yhtä romanitoimistoa kahden työntekijän voimia, vaan jotain tukevampaa. Ja nyt ilmeisesti syyskuussa se on toteutunut. Se tekee hyvin vakavankisesti työtä ja selvitään, mihin parat menevät. Sen vahvistaminen ja äh, syvyyttäminen on hyvä ratkaisu. Ehkä myös romaanifoorum. Siitä olisi kiva kuulla teillä. Ja kun puhut esikuva-analyysistä, riippumattomasta arvioinnista. Ne ovat hyvin tärkeitä kaikkia, mutta minä kysyisin, koska minulle ei ole käynyt selväksi, kun tässä johdantossa kappaleessa verotaan siis komissio vai jäsenvaltioihin, että ne harjoittaisivat tätä analyysiä. Haluan tietää sen myös sitten siitä näkökulmasta, kun laitan oman mietintöön, koska minä uskon, että komission pitäisi tämä homma hoitaa riippumattomasti monialaisena elimenä niin, että siellä on myös alusta alkaen ulkopuolista apua loppuun asti, koska on pitkä prosessi, minä uskon. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Täällä on Rova Hirsch, sitten Rova Delli, Nadia Hirsch. Kiitos puheenjohtaja. Puhunkin Cecilia Beckstromin puolesta, joka on Alden varjosettelijä. Mielestäni tämä on hyvin tärkeää ymmärtää, että romanikysymys on esit- agendalla kaikkien toimijoiden taholla. Nyt on aika saada panna täytäntöön meidän päätöksemme ja tämä lausunto on tärkeä askel tämän toteuttamisen suuntaan. Seuraavat huomiot ovat hänen ehdottamiaan. Meidän täytyy kehottaa jäsenvaltioita saa lähestymään asiaa kokonaisvaltaisesti niin, että ne pyrkivät pääsemään konkreettisiin tavoitteisiin, joilla romaniväestö saadaan integroitua. Meidän täytyy painottaa, että yksi ongelma tänä päivänä on se, että jo vaikkakin romanien tilanne on agendalla, niin me olemme kuitenkin kaukana ratkaisusta. Siksi onkin korkea aika panna täytäntöön sitä, mitä olemme päättäneet. Tästä tältä uskon, että se vaatii koordinaatiota, resursseja ja toiminnan voimistamista paikallisella aluetasolla yksi ongelma, joka täytyy ratkaista, on se tosiaan, että romaanit eivät ovat ilman dokumentteja, he ovat, he ovat pap, he kuitenkin ovat alo, alo, asuneet samassa Euroopan maassa koko elämänsä. Ja tämä täytyy ottaa sille kaikissa jäsenvaltiossa. Ja se, että ei pysty osoittamaan, että kuuluu johonkin kansakuntaan ja yhteisöön ja kuntaan, se on kuitenkin yksi este kotoutumiselle. On monia esimerkkejä lapsista, jotka ovat syrjäytäneet koulutusjärjestelmästä juuri siitä syystä, että ei ole ollut kunnollista, ei ole ollut henkilötodistusta Tämä meidän täytyy levittää tietoa nykyisestä historiallisesta romanien tilanteesta. Yksi lähtökohta voisi olla, että parempi tieto siitä, mitä EUn virasto, virastot ovat tehneet ihmisoikeusasiassa. Cecilia haluaakin muistuttaa siitä, että meillä on sitoumuksia euro, e, e, e, e yleissopimusten pohjalta on sel, selkeä, että syrjintää ei saa hyväksyä kansallisella eikä kansallisella tasollakaan, jos se perustelen uskontoon, rotuun tai etniseen alkuperään Valitettavasti meidän kaikkeen täytyy muistuttaa kaikkia esivaltioita niiden velvoitteista, että pitää taata kaikkien kansalaisten vapaa liikkuvuus Euroopassa. Kiitos, Lova Delli. Ja sitten Moran Delli. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän olisi muistettava, että romaanit ovat Euroopan kansalaisia. Ja kuten muutkin Euroopan kansalaiset, heilläkin on oikeus muiden tapaan nauttia perusoikeuksista, sosiaalista oikeuksista. Tämä ensimmäisenä asiana. Jotta politiikka olisi tehokasta, meidän on lopetettava ajattelemasta romanien puolesta, vaan tarvitaan politiikkaa niin, että romaanit aktiivisesti itse osallistuvat sen tekemiseen. Minusta tämä on tärkeää, koska näin voidaan tunnustaa kansalaisyhteiskunnan osallistuminen romanin suhteen, se on aivan ratkaisevaa. Romanit ovat syrjittyjä tänä päivänä. Romanien elinolosuhteet ovat järkyttäviä. He asuvat usein slummeissa. Tämän vähemmistön suhteen Euroopan unioni on näyttänyt aika surkana heidän silmissään. Vuosikymmeniä heitä on syrjitty johtuen syvälle menevistä ennakkoluuloista. Tilannetta on tarkasteltava uudelleen. Meidän, me voisimme edistää romaanikulttuuria, mustalaiskulttuuria, niin kuin monia muitakin kulttuureja Ranskassa. Tämä on yksi asia. Sitten toinen asia, esittelijä. On totta, että tarvitaan rahoitusta, mutta, mutta kyse on myös inhimillistä arvoista sosiaalisesta tuesta. Haluaisin korostaa näitä sosiaalisia toimia koskevia tarkistuksia, kun kohdasta saadaan apua asuntoja varten, niin kunhan heillä on asunto, niin he tarvitsevat apua, varsinkin lapset koulussa, julkisten palveluiden kohdalla, työn hakemisessa. Tämä on aivan elintärkeää. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että romaani vähemmistön naiset joutuvat erityisen usein syrjinnän kohteeksi. Nadia Hirsch tänä aamuna lausunnossa sanoi juuri tämänkin asian näistä yhteyksistä on, on muistutettava. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että Uskon todella, että osallistuminen kaikilla portailla, paikallisella, alueellisella tasolla, muilla tasolla, viranomaisten mukaan saaminen on tarpeellista. Mutta tarvitaan myös niin sanottua kulttuurivälistä lähestymistapaa niin, että saisimme nämä ihmiset paremmin integroitua. Rauha No, minä haluaisin osoittaa ihailuni ja tunnustukseni kahdelle esittelijälle Libestä ja Emplestä Gonchille meidän valiokunnastamme, mutta Jarokkalle hän on, ovat erinomaisia asiantuntijoita tässä kysymyksessä. Me voimme olla hyvin vaatimattomia tässä nöyrinä, koska me usein puhumme kovin stereotyyppisestä tilanteesta. Minä olen heidän viisautensa ja tietojensa varassa. Enkä tässä rupaa puhumaan lehtien tyyliin. Olen ensinnäkin aivan samaa mieltä tästä puitestrategiasta Euroopan unionissa ja meidän huolestamme siitä, että romaanien osallistamisen tarkoitut varat nimenomaan kohdistuvat siihen tarkoitukseen, mitä tässä nyt kuultiin viime valtuuskunnan toimista ja muistakin lähteistä on nähty, ettei se näin välttämättä ole ollut tähän asti. Näin ei ole ollut tähän mennessä. Meidän täytyy siis käynnistää strategioita, jotka ovat tehokkaita ja tehokasta Euroopan varojen käyttö siihen sinne. Toiseksi, minua kiinnosti kovasti, ja minä ajattelen itse ihan samalla tavalla kuin Livia Jarokka, että romaniväestö usein liittyy tai he elää alueella, jossa ei ole juurikaan taloudellista dynamiikkaa. Ei se ole pelkästään taloudellista köyhyyttä, vaan myös alueellista köyhyyttä ja siitä se kierre sitten syntyy. Livia ja Roka esittikin tällaista kartoittamista ja tietoisuus siitä, että tässä olisi monenlaista politiikkaa, joka auttaisi myös alueellisesti näitä ihmisiä, etteivät he syrjäytyisi, niin ehkä tässä ennen kaikkea Rovan Göntsiä kun viimeksi olimme Unkarissa ja valmistelimme puheenjohtajakauttanne, niin mielestäni tällaista kuultiin sielläkin paljon. Ehkä tätä on hyvä työstää. Kolmanneksi, osallistamisen vipu, että saadaan tämä väestö uudelleen osaksi yhteiskuntaa, terveys, koulutus, työllisyys, asuminen, Mietin vain tässä, tietän, että se on vaikeaa, mutta ehkä pitäisi mennä vielä pidemmälle. Perheyksikössä, että lapset itsekin erityisesti saisivat huomiota ja varsinkaan koulutus ei riitä tässä väestössä, joka on liikkuvaa. Vaan tässä kyllä varmasti on työsarkaa ajatellen vanhempien vastuuta suhteessa lapsiin. Sitten yksi kysymys, joka liittyy kohtaan kuusi, ajatuksenne pakollisesta institutionaalisesta takuusta. Haluaisin tietää, mistä takuusta on kyse, miten se toimii. Totta kai täytyy arvioida politiikkaa, mutta te tarkoitatte oikein institutionaalisella takuulla, kun se pakollinenkin. No joka tapauksessa arvostan kovasti teidän työtänne. Thank you and... Kiitos. Sitten vielä Kinga Gans, Do I have four minutes or just three? Neljä minuuttia vai kolme minuuttia? Meidän täytyy jo lopettaa kyllä tässä kohta puoli. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos tästä kovin hyvästä keskustelusta ja olen pahoillani, että meillä on niin vähän jäseniä paikalla. Kuitenkin tärkeimmät ovat paikalla joka on tietenkin tärkeä merkki. Oikeastaan kommentoisin muutamaa puheenvuoroa Livialle. Minä yritän saada tähän lausuntoon sellaisia asioita, joita sinä et voi kattaa. Sinuhan on, sinun mietintösi on liben mietintö, ja minusta se toinen, toisen mietinnön täytyy käsitellä vapaata liikkuvuutta, perusoikeuksia, ja syrjinnän vastaisuutta ovat yhtä tärkeitä, mutta yritämme erottaa nämä kaksi sektoria. Tämä on enemmän niin kuin sosiotaloudellinen ongelma ja taas toinen on tavallaan eh, liittyy enemmän perusoikeuksiin. Me nyt yritämme sitten saattaa ne yhteen niin, että saadaan katettua kaikki. Kyllä, kyllä tämä analyysi pitäisi hoitaa eh, komission tasolla. Se voisi olisi hyvä saada tällainen analyysi, joka pätee kaikkialla ympäri EUta. Ja tämä Task Force on hyvä ajatus, että saataisiin pysyvä tällainen työryhmä. Minusta olisi tärkeää saada jokin elin, joka on, on tällainen horisontaalinen toiminnassa, joka käsittelee näitä asioita eri pääosastojen kanssa Rikströmille. Nämä Rikströmin kommentit kommentoisin muutamaa. Tämä vapaa liikkuvuus voitsi hoitua tässä Lipen mietinnössä, mutta koordinointi ja resurssointi ovat keskeisiä asioita jos on enemmän koordinaatiota myös ja enemmän resurssointia, mutta paljon enemmän koordinointia ja kokonaisvaltaisempi lähestymistapa. Alueellisuus olemme olleet samaa mieltä siitä, että tämä alueellisuus on yksi asia, joka, pitäisi, joka kattaa osittain nämä ongelmat. Ja nämä ovat tämän tyyppisiä ongelmia, jotka voidaan hoitaa siinä yhteydessä. Periaatteessa meillä on sama lähestymistapa kummassakin valiokunnassa. Unkari yrittää käyttää EUn varoja joita voitaisiin huolehtia syr- todella syrjäseuduista, mikroalueista, jossa bkt per capita on alhainen, jossa koulutustilanne on heikompi. Ehkä voitaisiin käyttää tätäkin linjausta tässä. Ja näillä alueilla, näillä alueilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia saada julkisia palveluja. Ja siitäkin pitäisi puhua. Lapset ovat tietenkin kaiken keskiössä E, e, esikouluopetus ja lapsuuden e, kehittäminen, varhaislapsuusaika, niin niistä pitää puhua niin ikään. Ja sitten se, että mitä me mietimme, mitä me katsomme, mitä me sanomme ehdollisuudesta, joka koskee, mitä se nyt olikaan, että syrjinnän lopettaminen, se mitä me näemme varsin usein, että EU-varoja EU-varoja käytetään niitä, että siinä puhutaan syrjinnästä ja sosiaalisen elämän, sosiaalisesta laadusta. Kiinnostavaa kyllä, että pyritään ei se välttämättä paranna tilannetta, vaan pikemminkin heikentää sitä tilanteen. Meidän pitäisi muotoilla nämä Euroopan tason odotukset niin, että, että tietyn kaupunkialueen tai slummin elvyttäminen ei voi tapahtua sillä tavalla, että ne, jotka ovat ovat syrjäytyneitä, että heidät suljettaisiin, pois. Ja tavallaan niin kuin, sitten se johtaisi slummiutumiseen siis jossakin muualla. Meidän pitänee painottaa tällaista kotoutumista ja integraatiota myös tässä mielessä. Tämä lienee sellaista, jota voimme säädellä, mutta me voimme osaltamme myötä vaikuttaa tähän konseptiin Euroopan tasolla. Kiitoksia kovasti. En nyt halua jatkaa enempää. Minä olen todellakin odotan näitä tarkistuksia ja sitten lähdetään yhteistyötä varjoesittelijöiden ja Livian kanssa, jotta saadaan nämä kaksi mietintöä sitten kasaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Kiitos kaikille mielenkiintoisesta keskustelusta. Itse olin tehnyt muutaman kommentin, mutta puhutaan tästä sitten myöhemmin. Totta kai tänne tulee tarkistuksiakin, mutta nyt aika lopputarkistusten määräaikaan 15. joulukuuta. Niitä tarkistellaan 24. tammikuuta hyväksytään valiokunnassa 25. tammikuuta. Ja vielä sanoisin, että meillä iltapäivällä oli yhteiskeskustelu budjetista ja vastuvapaudesta eri laitoksista. Tiedän, että koordinaattorit ovat saaneet tiedon, mutta esityslistan muutoksesta. Siis me toivottavasti, että kaikki me voimme lopetella neljään mennessä, jos se jotenkin auttaisi teitä kaikkia tulkit mukaan lukien, että voitte tehdä järjestelyt päästäksenne kotivaltioihinne. Eli neljä mennessä toivottavasti voimme lopetella.